please. Hyvät kollegat, pyydän aloitetaan poikkeuksellinen kokouksemme. Ensin hyväksytään esityslista. Hyväksytty. Kiitos. Minun täytyy vielä kysyä, voimmeko hyväksyä pöytäkirjat marraskuun, marraskuulta tänä vuonna hyväksytty. Sitten kohdat 4 5 yhdessä. Otetaan ne yhdessä tietenkin. Iso pankkipaketti kyseessä Kuten tiedätte, me päätimme tänään, että käsitellään kolme tai neljäkin mietintöä. Me käsitellään, haluaisin kiittää molempia esittelijöitä työstä. Parlamentilla on nyt hyvä teksti, hyvä pohja keskusteluille ja Toivon, että pystymme toimimaan samanlaisella huolella ja nopeudella, jotta saamme hyvän työrytmin ja pystymme hyväksymään ajoissa kannan ja on myös, jää myös riittävästi aikaa keskustelulle neuvoston kanssa. Kuten te tiedätte, Se on myös mukana tässä paketissa. Sitten MREL-vaatimuksista ja muista tähän liittyvistä asioista. Molemmissa esittelemme Gunnar. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitän niitä, jotka ovat osallistuneet tähän mennessä työhön. Haluaisin sanoa pari pääasiaa. Ensinnäkin kaksi asia tässä on nimittäin tärkeämpää kuin muut. Tämä on minulle tärkeää, kun laatin, laatin mietintöä. Ensinnäkin tarvitsemme vakaata ja dynaamista pankkisektoria. Meidän pitää varmistaa siis vakaus, mutta pitää varmistaa myös, että me toimimme sellaisella tavalla, että tuemme investointeja Euroopassa, koska muutoin syntyy toisenlaista rahoituksellista epävakautta. Menetetään investointeja, sijoituksia ja talouselämä laimistuu, joten nämä asiat pitää saavuttaa yhdessä. Sitten toinen asia, minun kannaltani katsottuna entisenä esittelijänä pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivistä, niin tähän liittyy nämä kaksi tärkeää ulottuvuutta, pankkien kriisinselvitys ja elvytys. Ensinnäkin, kun pankit kaatuvat, tekevät tavallaan vararikon, niin silloin on tärkeää, että kaikki tietävät, miten tässä toimitaan ja että veronmaksaja maksajat eivät joudu maksamaan rahaa, ellei se ole ratkaisevan välttämätöntä tietyissä olosuhteissa. Siis pitää vauhdittaa kapitalismia, mitä tulee pankkeihin, ja selvennetään. Niin näen, että olette tyytyväinen, kun tässä elvytetään kapitalismia. Tiedän, että tämä on kyllä ihan tällainen voittoisa argumentti. Sitten toinen asia, halutaan pelastaa markkinakuri joka liittyy BRRD-direktiiviin. Tämä tarkoittaa sitä, että ei vain ole kyse alentamiskelpoisista veloista ja muista välineistä, joita meillä on. Halutaan varmistaa se, että helpotetaan pankkien kriisinratkaisua, mutta varmistetaan myös se, että kaikki tietävät, sitä silloin kun investoi, sijoittaa pankkiin, niin silloin altistaa itsensä myös riskeille. Mielestäni tämä on ehkä yksi tärkeimmistä asioista tässä VRRD-direktiivissä pitkällä aikavälillä. Ja meidän taloutemme ja rahoitussektorimme on nyt tässä vasta oppimassa ja ymmärtämässä näitä asioita. Tähän saattaa mennä jonkin verran aikaa. Se on ihan selvääkin, kun katsotaan viime vuosien erilaisia vaikeita olosuhteita, mitä tulee pankkeihin. Tämä on juuri se asia, mitä, mikä tulee jokaisen pankin eteen, kun se on vaikeuksia. Tämä liittyy myös vastuuviranomaisiin. Nämä kaksi asiaa ovat tärkeitä. Haluan myös varmistaa sen, että otetaan mukaan TELK-säännöt ja etuoikeudet sanottu lainahierarkia ei ole kyse vain siitä, että tämä pääoma on alentakilpoista sijoittajavastuun piiriin, piiriin kuuluva, vaan kaikkien on ratkaisevan tärkeää tietää, että kaikki pääomat, kaikki velat pankissa ovat alentamiskelpoja, ellei sitten ole poikkeuksella toisin määrätty. Selkeys ja selkeät signaalit markkinoille ja markkinatoimijoille. Tämän takia minä olen innokkaasti kun on puhuttu TELAK-säännöistä, että olemme toimineet tietyllä tavalla, jotta säilytämme dynamiikan ja säilytämme myös vakauden. Me varmistamme sen, että hyvin pääomitetut laitokset, ei, niitä ei rangaista että ne joutuvat kantamaan, ottamaan lisävelkaa MREL-vaatimuksen takana. Siis jos on paljon omaa pääomaa, niin se pitää sitten laskea, ottaa huomioon, eikä sitten nähdä sitä toisena ongelma, että nämä MRL-vaatimukset vieläkin kasvavat, koska silloin annetaan väärä kannustin niille pankeille, joilla on vähäinen pääomapohja. Tämä estää niitä lisäämästä pääomatasoa ja mielestäni meidän kannaltamme katsottuna on ehdottomasti parasta, että varmistetaan se, että pankeissa on korkea pääomataso korkeampi kuin lainsäädännössä vaaditaan. Ja toiseksi me otamme tässä käyttöön tämän eh, grandfatherin periaatteen 72b BRRD. Tämä on tällainen tekninen linkki, joka pitää varmistaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että otamme huomioon ne, jotka ovat käyttäneet kaiken lainsäädännön, että saataisiin tällaista syvyyttä mukaan. Haluamme myös varmistaa sen, että eh, alentamiskelpoinen velka ei ole velan ei pidä olla suurempaa kuin TELAK-vaatimuksissa todetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voi olla sekä MR-säännöt e ja virka, viranomaiset sitten päättävät, mikä on. Teilläkin taso ei ole että alentamiskelpoinen velka ei ole enemmän kuin TELAK-vaatimuksessa. Pitää myös varmistaa, että pienet laitokset, jotka eivät ole mikään uhka järjestelmän kannalta, niitä ei pakoteta tietylle MREL-tasolle ja tästä on paljon keskusteltu, on muutettu tämä on muuttunut viiden piirtotyöpäivästä kahteen. Ja kun tästä on kerran keskusteltu aika pitkään, niin haluaisin korostaa, minkä, kertoa minkä takia ensinnäkin, jos jos panan, asetetaan joku laitos moratorioon, tämä on selkeä merkki tietenkin markkinoille, että ongelmia on. Ja jos tämä on pidempään voimassa moratorio. Mitä pidempään se on voimassa, sitä enemmän ongelmia pankilla on, mitä tulee sen uskottavuuteen. Jos vastuuviranomaiset eivät voi arvioida, mikä ongelma on kahden päivän aikana, niin silloin markkinat toteavat, että silloin kyllä on isot ongelmat käsissä ja todellisuudessa silloin pankki on kuollut. Olen kuullut argumentteja, että tarvitaan enemmän kuin kaksi päivää. Voin sen ymmärtää siis otimme käyttöön BRRD-direktiivin, se antaa selkeän tie, miten puretaan pankit sitten hiljattain. Olemme hyväksyneet lainsäädäntöä hierarkiasta, velkahierarkiasta. Sekin selventää nopean tavan käsitellä pankki, joka on ongelmissa. Sitten tässä direktiivissä on vaatimus kriisinratkaisusuunnitelmista. Kriisinratkaisusuunnitelman on tarkoitus olla tavallaan tiekartta, miten pitää toimia tietyissä tilanteessa. Nyt otetaan sitten tämä etuoikeudeltaan huonompi velka teillä määräysten mukaisesti. Kaikki nämä asiat yhdessä pääomavaatimus lainsäädännön kanssa ei tee tästä vaikeampaa arvioida, onko pankki syvissä ongelmissa vai ei. Tässä annetaan viranomaiselle selkeät väline, miten toimia. Olen avoin keskustelemaan asiasta, koska tietenkään ei voida varmaan sanoa, että kaksi päivää on se aikaraja joka tarvitaan, mutta meidän pitää olla varovaisia, jos pidennämme tätä moratorion kestoa, koska mitä kauemmin se kestää, sitä suurempi riski siitä, että operaatio onnistuu, operaatio onnistuu mutta potilas ei selviydy hengissä. Tarvitaan siis tällaista nopeaa menettelytapaa, kun käsitellään pankkien ongelmia. Siis kaiken kaikkiaan Minun ehdotukseni tarkoittaa sitä, että otamme käyttöön TELAK-säännökset, toimimme niin, että emme vaaranna hyviä asioita BRD-direktiivissä, toimimme sellaisella tavalla, että varmistamme vakauden, mutta Suomen myös mahdollisuuden dynamiikalle taloudessa, rahoitussektorilla ja myös varmistamme sen, että on selkeä etenemissuunnitelma joka ikiselle vastuuviranomaiselle asiassa, ja tämä liittyy myös tähän nopeamenettelytapaan, joka on jo saatu aikaan, mitä tulee tähän hierarkiakysymykseen. Kaksi kolmasosaa pankkipaketista on jo tässä. Ja odotan mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne, hyvät kollegat, ja neuvotteluita kaikkien varjoesittelijöiden ja muiden osapuolten kanssa. Ja uskon, että saamme hyvää lainsäädäntöä aikaan koskien näitä kahta ehdotusta. Kiitoksia. Ja erityisesti haluan tehdä yhteistyötä herra Simonin kanssa. Indeed. I think he's looking forward as well. And, uh... Hyvä näin. Kiitos tästä hyvästä alustuksesta. Ja nyt sitten puheenvuoro varjoesittelijöille. Silva Pereira. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut, että tulin vähän myöhässä, olin toisessa kokouksessa. Tottahan kaikki tiedämme, miksi tänään täällä kokoustamme. Tässä tarkastellaan PRD-direktiivin tarkistusta ja ylipäätään tähän liittyviä kysymyksiä. Eli tärkeästä aiheesta on kyse, kun eurooppalaista pankkijärjestelmää tarkastellaan. PRD-puitteisto kaiken kaikkiaan tuntuu hyvältä. Tarkistuksen tavoitteenahan on nyt huomioida myöskin kansainväliset standardit tässä tappion kattamisasiassa, eli nämä yleiset standardit. Komission ehdotuksessa myöskin nostetaan esiin tietyt käytännön haasteet nykyisessä perhepuitteistossa, esimerkiksi 55 artiklan soveltaminen ja kontraktuaalinen soveltaminen tässä yhteydessä. Pitäisin kuitenkin hyvänä sitä, että komissio on esittänyt pankkijärjestelmän uudistuspakettia, eli on hyvä, että nämä SRMR ja VRD-esitykset on saatu ja pitkälti voimme tukea komission lähestymistapaa, vaikkakin joihinkin seikkoihin tarvittaisiin mielestämme vielä parannusta. On syytä myöskin kiittää esittelijä herra Nykmarkia tästä mietintöluonnoksesta, e, jonka pohjalta on hyvä jatkaa. Nyt tietysti e, käydään vasta ensimmäinen ajatusten vaihto, joten omat kommentit ne ovat tässä vaiheessa alustavia. Mainitsen muutaman tärkeän seikan. Ensinnäkin se, miten mrl vaatimusten eh, miten ne huomioidaan. Eli MRLin kalibrointi on määriteltävä huolella, jotta katsotaan, että pankkien kapasiteetti kasvaa ja toisaalta vahvistetaan niiden vakautta, rahoituksellista vapautta, vakautta, mutta niiden tulee kuitenkin voida myöskin hoitaa rahoitus. Näin ollen on erittäin tärkeää, että MRELiä ei kalibroida liika, eikä vaadita suhteetonta menettelyä verrattuna siihen, mitä elvytys todellisuudessa vaatii vielä tästä kalibroinnista, kun puhutaan, niin eh, lopullisessa raportissa todetaan, että eh, talletus- ja kooperatiiviset pankit eh, ja sellaiset, joiden varat ovat rajalliset rahoitusmarkkinoita ajatellen, tulevat mukaan vain sillä silloin, kun katsotaan, että niiden on vaikea vastata Emralin vaatimuksiin. Ja tämä huomio kannattaa ottaa vakavasti ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota kalibrointivaiheessa. Mitä tulee sitten eh, siirtymävaiheen järjestelyihin, eh, siirtymäkautta tarvitaan, niin kuin EKP esitti. Sellaista tarvitaan, jos halutaan saada toimintakuntoon mahdollisimman hyvin sillä jonkin lyhyen ajanjakson verran menettelyt saattavat osoittautua hankaliksi. Ja voisi olla hyvä ajatella harmonisointua eh, siirtymäkautta ja toisaalta tässä yhteydessä katsoa myöskin mahdolliset pidemmät jaksot tiettyjen eh, elinten, toimielinten tai instituutioiden yhteydessä. Komissio on ehdottanut kahta uutta välineitä, jotka tässä äsken mainittiin, eli viisi viiden vuorokauden moratoriota, kun puhutaan pankista ja sijoittajista. Useinhan todetaan, että tällainen ennaltaehkäisevä moratorio voisi olla äh, ei välttämättä hyödyllinen, saattaa kaivaa pohjaa pois luottamukselta ja mahdollisesti myös nopeuttaa pankin kaatumista. Esittelijä on nyt rajannut kestoa, mitä tulee näihin kahteen moratoriovälineeseen, eli kumpaankin kaksi päivää. Tämä on ehkä järkevämpi tapa. Ja tämä kuitenkin on asia, johon varmasti meidän tulee vielä palata uudelleen. Ja nyt sitten vielä pari tärkeää seikkaa liittyen Ämrelin elinkelpoisuuteen. Katsoisin, että ei tule tänne pidemmälle kuin teilläkin eh, eh, esittää. Olen tässä samalla linjalla esittelijän kanssa. Totesin myöskin, että se mitä esittelijä Grandfatherin kysymyksestä sanoi, olen samalla linjoilla. Tärkeä asia eh, sen suhteen tulisi mahdollista mukautus subordination sitten, sen tulisi olla yleinen vaatimus ja silloin, kun puhutaan tärkeistä globaaleista toimijoista. Ja sitten silloin voidaan puhua ylikansallisen pakkovaatimuksen silloin, kun eh, luotonantaja ei ole OFRIX-tilanteessa. Sitten eh, sisäiset eh, MRN liittyvät kysymykset ovat kysymyksiä, joihin tullaan vielä eh, tulevaisuudessa palaamaan uudelleen. En mene nyt tässä yksityiskohtiin. Sitten julkisten tahojen irrottaminen näistä vastuista, sitä on tarkasteltava, jotta tässä ei kuitenkaan mennä veromaksajien rahoilla asioita hoitamaan. Ja tästä varmasti tullaan käymään keskustelua vielä monissa eri yhteyksissä. Kannattaa kuitenkin muistaa se, että se mihin pyritään on kriisin ratkaisumekanismi, joka toimii tehokkaasti, saa aikaan tuloksia ja mahdollistaa rahoitusvakauden. Ja todellakin olen valmis hyvän yhteistyöhön kanssanne ja esittelijän kanssa tässä lähikuukausina. Kiitoksia sitten ECRstä. Kamalin puolesta, herra Fox. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Ja Said Kamal lähettää pahoittelunsa, ettei päässyt paikalle tänään. Hän haluaa kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Hän kiittää ja sanoo, että me tuemme MRL-tarkistuksia, tukikelpoisuus tarkistuksia liittyen olemassa olevan edun säilyttämisen. Kaikki MRL-myönnytykset ennen lainsäädäntöä tulisi säilyttää. Ja tässä tuetaan myös näitä eri moratoriovaihtoehtoja, joita komission ehdotuksessa on. Vaikka näitä ennen tutkimusta tapahtuvaa moratoriota ja siihen liittyviä ongelmia hyväksy, ymmärretään, niin se, että tätä pidennettäisiin aina kuuteen päivän saakka, niin tällä olisi erittäin huonot vaikutukset talouteen, markkinoiden luottamukseen ja vakauteen. Vaikutusten arviointia ei ole tehty näihin muutoksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat globaaleihin standardeihin. Tämä tulee vaikuttamaan investointeihin Euroopan unioniin johtuen siihen, että varmuusriski ja se, että ei saa vetää kohtuullisen ajan jälkeen omia investointejaan pois. Miksi investoitaisiin Euroopan unionin, kun kahden päivän raja olisi käytössä muilla markkinoilla? Siksi ehdotankin, että kansainvälisesti sovittu kahden päivän raja olisi käytössä ja kansallinen lainsäädäntö mahdollistaisi poikkeusolosuhteissa tämän aikajakson pidentämisen. Tässä on ehdotettu raja tähän alentamiseen toisen pilarin MREL ulottuvuuteen, niin silti vetoisin, että hän ja muut kollegat eivät asettaisi mitään kattoa, koska tämä ei sallisi kansalliselle viranomaisille minkäännäköistä liikkumavaraa, että voitaisiin räätälöidä tämän alistuminen siten, mikä on tämä ratkaisumekanismi yksittäisessä yrityksessä ratkaisuviranomaisille olisi annettava enemmän liikkumavaraa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. On hyvä, että koko pakettiin otetaan suhteellinen lähestymistapa siten, että pienet pankit eivät saa näitä samoja vaatimuksia kuin monimutkaisemmat pankit, yritykset. On yhtä mieltä, että pienet pankit ovat kärsineet kohtuullisesta sääntelystä ja tämä huomio olisi hyvä ottaa mukaan tähän lainsäädäntöön. Me olemme MREL-ohjeista skeptisen ryhmässämme ja meidän tulisi toimia EKPn ohjeiden mukaisesti. Lisäohjeistus antaisi vähentäisi oikeusvarmuutta ja kuulisin mielelläni kollegoja tämän asian suhteen. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Aldesta. Thierry Gornier. Liv Wiernik on behalf. Thank you, Chair. Chers collègues, Hyvät kollegat, haluaisin puhua herra Kornien nimissä. Haluan kiittää herra Högmarkia hänen hyvästä mietintöluonnoksestaan. Hän on selvittänyt tärkeitä asioita. Se, että kriisiratkaisuviranomaiset, jotka vaativat äh, etuoikeusasemaa, niin minusta tiilak käyttö tuntuu tästä hyvältä. Pankki, pankit elävät globaalissa maailmassa, siksi tämä pitää ottaa huomioon. Ja näitä pelkojahan on monta kertaa esitetty EKPssä, erityisesti hänen vara, puheenjohtajan suulla, jos liikaa painotetaan ämrelliä ja se vaikuttaa sitten rahoitusvakauteen. Nyt kuitenkin ilmaisisin joitakin eh, ongelmakohtia aluksi. Miten voidaan sanella MREL-vaatimukset EU-ssa? Tämä liittyy tavallaan pankkiunioniin. Pankkiunionia pitää nähdä yhtenäisenä oikeudenkäyttöalueena. Ainoat, ainoastaan MREL vaatimukset eikä sisäisiä MREL-vaatimuksia jossakin pankkiryhmässä. On vain yksi kriisatkaisuviranomainen, joka on vastuussa pankkiunionista. Tämä on juuri tämä yhtenäinen kriisiratkaisumekanismi. Sitten seuraavaan asiaan. Epäilen sitä, voidaanko uudelleen ottaa käyttöön tällainen safe harbour käsite 20 tarkistus. Tämä sirpaloittaa valvontaa ja kriisinratkaisua täytyy toimia niin, että ryhmien toiminta on avointa, eikä ottaa pankkiryhmiä tavallaan panttivangiksi sekä vastaanottajamaassa että isäntä, äh, kotimaassa. Ja sitten kohta, tulee moratoriosääntöihin, esittelijä on esittänyt tiettyjä selvennyksiä, jotka ovat tervetulleita kuitenkin. Olen hiukan epäilevä, jos puhutaan siis äh, vaateosta välitilanteesta. Mm, Komissiolta tarvittaisiin tässä hiukan selvennyksiä. Kiitoksia. Merci. Äh. Kiitoksia. Sitten vihreistä. Gue ensin. Ja, danke, Herr Kiitos ja kiitos myös vihreille kollegoille tarkkaavaisuudesta Eli vapaus poliittisiin järjestelyihin tässä yhteydessä. Tähän hän esittelijäkin viittasi. No halutaanko tässä nyt elvyttää kapitalismia? No eh, vasemmiston edustajana toteaisin, että ei nyt oma vaikutelmani tähän asti ole ollut, että se kovasti olisi kärsinyt. No, tietysti on katsottava, miten poliittista keskustelua tässä käydään totta kai on ymmärrettävä, että nämä tekniset hallinnolliset kysymykset on myöskin e, ymmärrettävä kokonaispankkipaketin yhteydessä. Myönteistä tässä nyt on se mielestäni, että ainakin joissain suurissa linjoissa meillä näyttää olevan myöskin yhtenäistä näkemystä asioihin ja ehkäpä tämä finanssialan suuri kriisi on tässä yhtenä syynä ja ehkäpä tätä argumenttia kannattaisi vahvistaa. Jokunen aika sitten herra Dijsselblom oli Ekon valiokunnan kokouksessa vieraanamme ja tuntui siltä, että nyt juuri ennen tehtävästään luopumista hän olisi tullut vähän viisaammaksi, sillä jos oikein ymmärsin, hän sanoi, että mitä tulee Kreikan pelastuspakettiin, niin tuolloin tehtiin virheitäkin. Tämä tuli melko lailla selväksi hänen puheenvuorossaan. En nyt halua eh, sanoa mitään väärin, mutta jos oikein ymmärsin, niin bailout, massiivinen bailout olisi ollut yksi syy näille virheille. No nyt tässä mietitään sitten yhdessä bail-in-välineitä jotta sitten tulevaisuudessa eh, saadaan eh, paremmin nämä vastuukysymykset hoidettua, eikä kaikkea sälytetä pelkästään veromaksajan harteille. Herra Mark, poliittiseen keskusteluun on ryhdyttävä, mutta eh, mietintö nykymuodossaan ei kuitenkaan välttämättä näitä haasteita huomioi. Ensinnäkin Periaatteessa minua askarruttaa se, mitä tässä nyt eh, välineeksi ehdotetaan. Emrelliä ja Telakkia toivoisivat, toimisivatko ne sitten käytännössä jos omaa pääomaa vahvistettaisiin ja systeemisesti relevanttien laitosten roolin kiinnitettäisiin huomiota. Tätä me pitäisimme täällä vasemmistoleirissä tärkeänä, mutta ehkäpä muut ovat asiasta vähän eri mieltä ja lupaan kyllä olla rakentava ja tulemaan jonkin verran vastaan. Eli poliittista tarkastelua tarvitaan, mutta aiomme myöskin esittää teknisluontoisia tarkastuksia ehdotuksen, kunhan asian käsittely tässä etenee. Ja niiden myötä toivottavasti sitten teksti paranee sellaiseksi, että se esittää myös paremman oikeusvarmuuden ja mahdollistaa siis todellakin bail-in menettelyn e, ilman, että e, mennään myöhemmässä vaiheessa yllättäviin vaateisiin luotonantajien taholta. Ja sitten tässä viitattiin MRELin kalibrointiin jo äsken. Täysi riippuvuus näistä ja ähm, ei-tatuista luoton antajista on hieman hankala ja kannattaa pitää mielessä myöskin artikla 75, jossa puhutaan eh, mahdollisesta korvaamisesta ja ainakin osittaisesta bailout-menettelystä. Eli 12, kohta 12 askarruttaa meitä tässä esityksessänne. Ja sitten ne tarkistusehdotukset, eli rajoitettaisiin arviointiviranomaisen toimivaltuuksien mahdollisuuksia tälläkin yli tässä kuitenkaan ei saisi mennä. Kriisiviranomaisella, elvytysviranomaisella tulisi kyllä tarvittaessa voida olla mahdollisuus päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun, eikä aina mukautua näiden laitosten toiveisiin. Tämän lisäksi Emerald Guidance-kysymystä on myöskin tarkasteltava, koska siinähän ymmärtääkseni on kyse suosituksista viranomaisille, mutta jos näistä suosituksista ei pidetä kiinni, niin ei välttämättä mennä kuitenkaan sanktiomenettelyihin. Ja sitten tällainen ennalta ehkäisevä pääomittaminen. lausen nykymuodessaan johtaisi sitten täyt opt-out-menettelyn Beilinin suhteen. Ja sitten jos pankki on hankalassa roolissa, niin tämä sitten käytännössä saattaisi tai tarkoittaisi sitä, että veromaksaja ottaisi vastuun kantaakseen ja ymmärtääkseni tätä, tältä haluttiin juuri välttää. Ja sitten kappale kaksi katsoisimme, että 55 artiklan mukaiset meilin lausekevaatimukset ovat kyllä tärkeitä, jos ajatellaan sitoumuksia, jotka liittyvät ulkomaisiin toimijoihin, mutta sitten kappaleen kaksi esittämät poikkeukset. Ja hyvin voimme kuvitella, että Tällaisia poikkeuksia saattaa tulla silloin, kun puhutaan eh, globaalisti tarkastellen eh, alhaisen relevantin laitoksista. Ja eräs toinen alan asiantuntija kyllä puhui riskin vähentämistoimista ja pankkikriisin yhteydessä asia oli esillä. Ja jos nyt vedän tässä yhteen, niin vasemmistoleiri todellakin toivoisi, että omien tarkistustemme myötä olisi mahdollista eh, suojella eh, veronmaksaja julkisia varoja. Tietysti kilpailukyky eh, ja rahoitusmarkkinatalous tulee huomioida, mutta toisaalta myöskin oikeud- oikeusvarmuus tulee taata siinä, miten menetellään, kun veronmaksajien oikeuksia halutaan suojella. Ja todellakin sitova oma pääoman osuuden nosto, sen me pitäisimme tässä kaikkein järkevimpänä pääasiallisena menettelytapana. Kiitokset. Ja sitten vihreistä Uterson, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelen näistä ehdotuksista. Odotan niin olla yhteistyötä varjoesittelyiden kokouksissa. Teilläkin mukaan otto Euroopan unionin lainsäädäntöön ja Verde ja SRMR, niin ne ovat positiivisia asioita. Nämä suhteellisuusulottuvuudet ovat sellaisia, että me olemme niistä yhtä mieltä. Meidän ryhmälle on tärkeää, että riskin alentaminen ja riskin jaon suhteen on selkeä suhteellisuus ja haluamme, että Euroopan pankkijärjestelmän riskit alenevat. Me koemme, että tämä on melko lailla linjassa komission ehdotuksen kanssa. Tämä uusi ulottuvuus, jonka sitten otti mukaan, niin me emme ole vakuuttuneita tästä moratoriojakson laskusta viidestä kahteen päivään aikaisessa vaiheessa. Me olemme sitä mieltä, että olisi tärkeää, että on enemmän aikaa panna täytäntöön nämä aikaisen välintulon välineet. Ja lisäksi PK-yritysten talletukset olisi tärkeää ottaa tästä moratoriosta pois. 16 tarkistus, niin tässä ei pitäisi olla mitään syytä sille, että ja alennetaan, vaan tietynlainen viitearvo. Ja sitten kuluttajien suoja kohdassa 9 on tärkeää, mutta olen sitä mieltä, että tässä on vielä tila mennä pidemmälle ainakin mitä tulee siihen, että vältetään eturistiriidat, seuranta ja sellaiset välineet otetaan mukaan, jossa velkojen vastuuta voidaan kantaa. Tärkeää on myös meidän työskentelyssämme oppia, ottaa opiksi BRDn täytäntöönpanosta myös Banco Popularin suhteen, mutta myös muiden italialaisten pankkien suhteen opitut asiat ja Bango Popularin kohdalla meille tuli se kokemus, että ne, se lista niistä veloista, joista voitaisiin kantaa velkojen vastuu, ei ollut saatavillamme. Ja artiklassa 10 nostettiin esiin se, että tämän tyyppinen velkojen listaus, sen on oltava osa tätä pakettia ja ne on tuotava ulottuville 24 tunnissa. 15, 16 ja 17 artikloihin voitaisiin päivittää sellainen tieto, että näistä vaatimuksista luistaessaan niin siitä koituu selkeitä seurauksia. Me olemme sitä mieltä, että myös toinen asia, jota tulisi parantaa, on se, että mitä tulee näiden ratkaisusuunnitelmien, pelastussuunnitelmien suhteen. Me olemme puhunut tästä Enolitin kanssa paljon viime kuukausina. Olen sitä mieltä, että artikla 27 voitaisiin parantaa siten, että voitaisiin luoda selkeät puitteet velvoitteille ja aikaa määrille, joita pankkien on noudatettava. Ja artikla 27 voitaisiin tarkistaa siten, että saataisiin selkeät kiinteät aikamääreet, minkä puitteissa nämä aikaiset välineet olisi otettava käyttöön. Mikäli 33 artiklan tilanne astui täytäntöön liittyen CRD- ja CRR-vaatimuksiin. Ja tämä on sellainen asia, josta voitaisiin ottaa opoksi nimenomaan Banco Popularin tapauksen kautta. Sitten tämä nämä näköisyyskriteerien äh, selkeyttäminen olisi paikallaan artiklassa 32. Ja myös toinen asia, joka huolestuttaa ryhmäämme, on tämä julkinen etu, varsinkin tämän Venetian Bankin kanssa ei katsottu vermaahien varoja, joita käytetään, kun pannaan täytäntöön kansalliset insolvenssimenettelyt. Ja meidän ryhmän perinteinen linjaus on myös ollut se, että me olemme hyvin huolissamme siitä, että tätä uudelleen rahoittamismenettelyä käytetään vaikutuksellisesti ja me haluaisimme, että tämä väline otetaan pois. Sitten MRL ja TLAC vahvistamisista. Olen yhtä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat sanoneet, että tämän tekstin taustaedos, että sovitetaan TLAC ja mrl vahvistamisessa, niin tähän olisi otettava pikemminkin tällainen vähimmäis tausta-ajatus, vähimmäisvaatimus. Tämä katto ei ainakaan olisi linjassa meidän ryhmän ajatusten kanssa. Me olemme myös sitä mieltä, että vähimmäisvaatimusten määrittelemiset liittyen näihin omia varoja hyväksyttäviä velkoja koskevia vähimmäisvaatimuksiin, niin milloin olisi tapahtuva linjassa artiklan 6 kanssa. Ohjeistuksen suhteen me ollaan aivan samalla linjoilla. Olisi katsottava, milloin tätä ohjeistusta tulisi noudattaa. Jossain vaiheessa tämän ohjeistuksen tulisi välttämättä, välttämättä muuttua velvoitteeksi, koska muuten tämä on täysin tarpeeton tämä kohta. Sitten mikäli reljet- ja lakavaatimukset, niitä ei panna täytäntöön, niin tämä on mielestäni merkittävä rike myös artikloihin, artikloihin 17 ja 18 suhteen. Meillä on paljon ehdotuksia, hyvä esittelijä, ja odotamme innolla, että voimme käsitellä niitä yhdessä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Huomaan, että kun ryhmät haluavat tehdä paljonkin työtä, se onkin tärkeää. Haluan muistuttaa, että tässä ei tarkastella BRRD-direktiivi. Sen vuoro tulee ensi vuonna. Vaan Kyllähän näitä asioita saa sivuta vielä. En usko, että tämä tuottaa mitään. Tässä nyt rajoitetaan meidän äh, mahdollisuutta tehdä tarkistuksia. Uh, ei, sanon vain, että teoriassa on ehkä hyvä pitää kiinni sovellusalasta, mutta en nyt halua hylätä mitään tarkistuksia, mutta muistutan vain meitä kaikkia, niin kuin tässä aikaisemmin muita kollegoja, että kyseessä on MREL-asia. Tässä ei tarkista BRRD-direktiiviä, sehän on vuorossa ensi vuonna komission asetuksen mukaisesti. Marko Valli. Kiitos, kiitos esittelijä Kunnarille tehdystä työstä. Ja voin puhua lyhyesti näistä viidestä kohdasta. Varmasti tarjoutuu vielä monta mahdollisuutta käydä näistä keskustelua. Ensinnäkin eräs seikka, josta joudun nyt mainitsemaan, koska itse toimin esittelijänä aiheessa, joka sitten kylläkään ei mennyt läpi, eli säästäjien ja veronmaksajien oikeuksia on suojelta ja suojeltava, koska tässä esityksessähän tämä ei ole enää keskiössä ja komission ohjelma ja pankki, eh, unionipaketti, siinä on näitä puutteita ja sitten seuraavassa kriisissä varmasti taas törmätään näihin ongelmiin ja puutteisiin kun sitten tarkastellaan moratoriokysymystä, siitä Italiassa on laajasti käyty keskustelua. Ja suunta, johon ollaan menossa, tuntuu oikealta sikäli, että näitä määräaikoja, lokkaavia määräaikoja sitten tulisi lyhentää aina kun vain mahdollista. Yksi päivä, vuorokausi tai tunti saattaisi kyllä aiheuttaa säästäjissä paniikkia ja suuria ongelmia myöskin pankeille. Eli tässä olen hieman eri linjoilla ja katsoisimme, että tulee miettiä, mikä olisi sellainen ratkaisu, joka ei aiheuta tällaista paniikinomaista ketjureaktiota. Katsoisin, että tällaista eh, säästäjien eh, käyttelytileillä olevia varoja, niitä ei saisi jäädyttää tällä tavalla jos näin tehdään, niin sillä saattaa olla huomattavan negatiiviset vaikutukset. Ja on erittäin tärkeää, että tästä mekanismista kaikkia tiedotetaan hyvissä ajoin. Grandfatherin kysymys sitten on hieman ongelmallinen meille, varsinkin kun ajatellaan sijoittajaa, joka näitä välineitä hankkinut. Katsoisimme, että jäsenmaiden tulee sitten päättää siitä, miten tällaiset välineet luokitellaan ennen soveltamisvaihetta. Ja tämän lisäksi olisi tärkeää Beilin poikkeus esittää silloin, kun puhutaan pienistä säästäjistä. MIFID hän tietysti tässä on tarkastellut äh, riskien kannalta asiaa, mutta äh, varmasti on ihmisiä, jotka eivät todellakaan ole ostovaiheessa tienneet, mitä ovat hankkineet ja tällaisille ihmisille on kyllä helppo myydä tuotteita ja myöskin maltillisille säästäjille. Ja tästä saattaa syntyä tietynlaisia riskejä. Ja varsinkin tällaisten pienten toimijoiden osalta on erittäin tärkeää, että vastuu ei kaadu heidän omille harteilleen, vaan että heitä jollain tavalla suojellaan. Tämä on tärkeä asia, sillä Italialla on kokemusta näistä asioista ja on todella surullista, mitä tapahtui esimerkiksi Italiassa. Moni oli ostanut salkkuunsa tuotteita, joiden sisällöstä ei itse ollut riittävästi ymmärtänyt, ja sitten kun tuli suuret tappiot, niin suru oli kova ja monet päätyivät itse murhiin. Eli riskiprofiili asia on asia, jota tulee tarkastella näiden välineiden yhteydessä ja toisaalta katsoa, mitkä olisivat korvaavat mekanismit, jotta jäsenmaat voisivat hallinnoida näitä käytänteitä ja tarkastella myöskin, miten korvausmenettelyt hoidetaan tarvittaessa. Eli sellaisia toimia, jotka suojelevat säästäjää, varsinkin sellaista säästäjää, joka ei pysty arvioimaan näiden rahoitusvälineiden ja sijoitusvälineiden sisältöä kunnolla. Eli Italialla on todellakin ollut melko lailla negatiivista kokemusta siitä, miten pankkien pelastuskysymykset on hoidettu, eli tämän tyyppiset menettelyt silloin, kun niitä sovelletaan pääsääntöisesti ja joustamattomasti, niin saattavat aiheuttaa kyllä aikamoista hallaa. Kiitoksia eh, edustaja Mono. No, Puheenjohtaja, esittelee hyvät kollegat. Niin, en ole siis Rolkan herrat Sanni puhun hänen nimissään, joten Varjo esittelen näistä kahdesta, miet- kahdesta miettimistä herrat Sanni ei päässyt eh, tällä kertaa, mutta seuraavalla kerralla, kun käsitellään Simon mietintöä. Mutta tuen tietenkin täysin hänen analyysiään varjoasettelijana. Suurin osa kommenteista koskee molempia tekstejä. Mutta aloitan tästä BRRD-direktiivistä. Artikla 45 direktiivissä on meistä ongelmallinen. Komission lähestymistapa, se pyrkii lähentämään MREL-laskentatapa, tämä perustuu siis riskeihin. Tämä liittyy T-lakiin, se on sama, sama periaate. Tämä voi toimia paperilla, mutta käytännössä tämä varmasti vaikuttaa epäsuotuisella tavalla siihen, miten riski ja kannattavuus toteutuu pienemmissä pankissa. Pienemmät pankit, niillä ei ole keinoja kehittää omia sisäisiä välineitä, kun ne arvioivat riskejä. Joten se, että tukeudutaan standardeihin, se antaa aina korkeamman arvion riskistä kuin sisäiset arvioinnit. Se, että MRL-arvio, joka liittyy painotettuun riskiin, näin olisi epäsuotuisa kaikkein pienimmille pankeille, joiden pitää toteuttaa kalliimmalla hinnalla MRL-vaatimuksia. Ja tämä vaikuttaa niiden kannattavuuteen, näin isommat pankit voivat ostaa näitä pienempiä pankkeja ja tämä on riskialta toimintaa. Mitä tulee sitten 361 tekstiin, joka liittyy yhtenäiseen kriisinratkaisuun, osa kommenteista ovat samoja kuin toisen tekstin kohdalla artikossa 12. Tässä vedotaan, käytetään samoja argumentteja kuin 35 kohdassa. Uusi artikla 35b on myös vakavasti vaikea meille, mitä tulee tallettajien suojaan. Tässä ehdotetaan se, että lasketaan MREL-vaatimukset ja likviditeettiin. Tässä puhutaan johdannaistuotteista. Ne vaikuttavat vain ja sen toimintaa, mutta ei, näin ei voida korvata pääomaa loputtomiin. Tiedetään tällaiset sijoitukset, näitä myydään erityisesti yksityissijoittajille. Varmuus kokona, kokonaiskorvauksesta to, toivotaan, että myös voitetaan tästä vaihtelevasta, vo, vo, tuottoa tulee vaihtelevasta osuudesta. Mitä tulee sitten likviditeettiin, joka menetettäisiin arvonalennuksen yhteydessä. Tämä todellakin tekee riskialtteiksi jotkut sijoitukset. Voi tuntua oudolta, että lainsäädäntöä EU-ssa toimii tällä tavalla ja tämä toimii näin, että tämä hyödytetään suurimpia omistajia ja pankkeja pienten kustannuksella. Sitten 12b 61 tekstissä samat kommentit kuin 45b aikaisemmassa uusi artikla 45e. Siinä on tulkintaperiaate BRD-periaatteiden tulkinnasta kriisinratkaisun yhteydessä. Tämä tuntuu meistä myös ongelmalliselta. Olemmekin sitä mieltä, että kun määritellään MRL-vaatimukset, tämä on jo hyvin subjektiivista ajatellen kriisiratkaisuviranomaisten toimintaa ja tulokset ovat varsin vaihtelevia jo muutenkin. Uusi artikla 45e meistä avaa tien sille, että pyritään lisää MREL-vaatimuksia stressitilanteessa kyseisessä äh, rahoituslaitoksessa. Tällainen tilanne olisi täysin vastasyklinen eikä todellakaan toivottava artikla 12f 61 tekstissä samat kommentit kuin 45e tässä aikaisemmassa. Sitten vielä kaikkein tärkeintä meidän mielestämme tarkistukset 27 ja 63 artikloihin ja 29a koskien moratoriota. Nämä artiklat ovat meistä hyvin vaarallisia. Se, että järtytään toiminta ja erityisesti koskien talletuksia, tämä tuntuu hyvältä idealta, mutta vain teoriassa. Käytännössä tällainen moratorio vain nopeuttaisi pankin tai laitoksen kaatumista. Heti kun tämä viiden päivän moratorio olisi ohi, on selvää, että talletuspako on täysillä vauhdissa ja ihmiset haluavat vetää rahansa pois sitten voidaan uskoa, että samalla tavalla tämä järjestys ei koske kaikkia ja se olisi totaalinen yksityis, yksityisten henkilöiden kohdalla, mutta muut toimijat voisivat sitä kiertää, jos ovat voimakkaampia tai fiksumpia tavallaan. Sitten nämä kaksi tarkistusta, joita meillä ehdotetaan, tuovat yhä suurempaa epävakautta ja epävarmuutta näissä pankkiunionin puutteellisissa kehyksissä. Pankkiunioni, joka jo otti käyttöön, otti, toi mukanaan epävarmuutta sijoittajille ja tallettajille. Luonnollisesti tämä epävakaus ja riskit ovat vain kasvaneet ja tämä vaikuttaa sijoittajiin ja kaikkein pienimpiin pankkeihin, paikallisiin pankkeihin, ja niinhän Euroopan valvoja haluaisi kokonaan, että haluaisi, että nämä poistuisivat kokonaan sisämarkkinoilta tällaiset pienet toimijat. Thank you. So. Kiitoksia. Sitten kästi aivaihe. Edustaja Baltz. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Gunnar Högman on tässä tehnyt hyvää työtä ja Peter Simonin kanssa äh, ryhtynyt todellakin äh, toimiin ja varmasti uuden vuoden lupaus kuuluu eh, riskin vähentäminen. No, jonkinlaista spakatehan tässä varmasti tarvitaan, kun halutaan tavallaan vahvistaa pankkeja eh, ja toisaalta sitten suojella kuluttajia ja veronmaksajia, mutta toisaalta sitten tarkastella eh, sitä, että järjestelystä ei tule niin monimutkainen, etteikö ryhdytä kiertämään näitä mekanismeja pikemminkin kuin käyttämään niitä. Totta kai kriisiratkaisumekanismin tulee olla sellainen, että ne säännöt ovat mahdollisimman selkeät ja vähentävät sitten hankaluuksia liittyen pankkien mahdolliseen kaatumiseen. Ja tarvitaan myöskin sellaisia kansallisia sääntöjä, jotka eivät ole ristiriidassa yhteisten eurooppalaisten vastaavien kanssa. Tärkeänä pitäisin sitä, että emme putoa nykyisten standardien eh, alapuolelle, vaan niitä pidettäisiin lähtökohtana eh, jatkomenettelyille ja menettelyn vahvistamiselle. On tärkeää, että olemme laadun suhteen kunnianhimoisia. Esimerkiksi eh, mitä tulee tähän alaluokitteluun, pitäisin tärkeänä sitä, että laatua ei lähdetä missään vaiheessa rajaamaan, mitä tulee tällaisen subordinoidun ämrelin esittämisen. On tärkeää, että huonompaan asemaan ei missään vaiheessa vastaaja joudu. Ja toisaalta sitten moratoriosääntöjen tulee olla riittävän laajat ja menettelymahdollisuuksien sellaisia, ettei niitä heti alun alkaen ryhdytä kaventamaan. Gunnar on tässä tehnyt kyllä hyvää pohjatyötä ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. On muistettavaa se, että meidän tehtävämme on saada aikaan sellainen lainsäädäntö, joka käytännössä toimii ja on mahdollisuus ottaa käyttöön ja jonka pohjalta on mahdollisuus ajatella menettelyjä, mutta ei saada tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät lisää oikeusvarmuutta, eivätkä ole myöskään äänestäjiemme etujen mukaisia. Uskon kuitenkin, että asian käsittely on parhaissa mahdollisissa käsissä ja haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää Kunnaria ja myöskin Peter Simonia siksi, että en ole enää itse paikalla siinä vaiheessa, kun mennään hänen asioitaan tarkastelemaan täällä tänään. Kiitos. Thank you. Uh, Mrs. Sander. Kiitos puheenjohtaja. Minä myös haluaisin sanoa muutaman sanasen. Haluan niin kiittää esittelijä. Olen hän kanssa yhtä mieltä monesta asiasta, varsinkin T-lakista, moratorion kestosta, siitä, että tarvitaan selkeyksiä tähän sisäisiin velajärjestelyihin ja muihinkin yksityiskohtiin. Mitä tulee MREL-vaatimuksiin, niin tärkein asia on se, että Löydetään ratkaisu niiden laitosten tilanteisiin, joita ei voida likvidoida. Lisäksi on tärkeää, että on MREL ja TELAC-vaatimukset, jotka eivät johtaisi epätasa-arvoiseen kohtelun Euroopan unionin sisällä verrattuna ulkopuolisiin laitoksiin. Ja haluaisin vielä muistuttaa, että on tärkeää, että kalibroidaan reilusti tämä vaadittu MRL-taso. Haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä jo nyt tulevasta työstä. Raporteur. Kiitoksia esittelijä. Thank you very much and, um... Kiitoksia, kiitän kaikkia. Aina tiesinkin, että kapitalismin elvytys saa suurta tukea tältä valiokunnalta. Niin, itse asiassa kyllä huomasin, että herra Schäuble vastustaa sitä tai tällaista uudensa tulkintaa siitä. Minä aina tulkitsen niin kuin haluan. <laughs> Hänellä on ehkä hiukan eri syyt. But, but let me say... Kolme asiaa vain vakavissaan. Ensinnäkin, mitä tulee siihen, mitä tarkastelemaan tätä pakettia, epäröisin että tämä olisi mitään BRRD-direktiivin uudelleen tarkastelu kahdesta syystä. Tämän on tarkoitus olla direktiivin uudelleen käsittely toiseksi. Nyt olemme juuri saamassa kokemusta pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivistä. Ja käytännössä tämän päivän BRRD on eri kuin silloin, kun siitä päätettiin, koska silloin aikanaan Monet sijoittajista muista sanovat, että me emme tienneet, että meillä on tällainen riski toiminnassamme. Nyt varsin harvat voivat sanoa, että mitään riskiä ei ollut. Ei meille kerrottu mistä riskistä. Tämä on siis jo muuttunut. Ja tämä on hyvä asia, jos tämä toteutuu kunnolla käytännössä. Voin nähdä ja ymmärrän, että monet kollegat sanovat, että tämä ei ole vielä näin, mutta olemme prosessissa saavuttamassa tätä asiaintilaa. Niin ja mitä enemmän ihmisiä ymmärtää, että kaikki on alentamiskelpoista, sitä alentamiskelpoisempaa kaikki on. Tämä tuntuu ihan loogiselta päättelmältä, tai tuntuu, että se pyörii vastaan pyörällä, mutta ei se niin ole. Tässä vaan lisätään ihmisten tietoisuutta asioista. Sitten toiseksi, miten sitten suhtaudumme tähän moratoriokysymykseen. Ymmärrän, että me kaikki tai kukaan mistä ei varmaankaan voi sanoa, että ollaan jotakin messeitä. Tässä on kyse siitä, että ollaan pragmaattisia ja tasapainoisia ja ymmärretään, että joskus on ristiriitaisia intressejä pelissä. Se, että vain todetaan, että meidän täytyy varmistaa jälleen kerran se, että operaatio onnistuu, mutta se ei riitä. Myös potilaan pitäisi selviytyä hengissä. Ja kun me keskustelemme tästä asiasta, meidän pitää ottaa huomioon että kun puhutaan kriisinratkaisusta tai arvioidaan kriisinratkaisua, jokaisen laitoksella pitää olla kriisinratkaisusuunnitelma. Ja jos on ongelmia, kun arvio, arvioinnissa, miten asiantila on, niin silloin saattaa puuttua juuri että kriisinratkaisusuunnitelmaa, tai se on puute näissä suunnitelmassa. Silloin pitää keskustella hiukan tiukemmista versioista kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, koska hehän ovat vastuussa näistä kriisinratkaisusuunnitelmista. Tämä on yksi saavutuksista, jotka saatiin BRRDn kautta, mutta myös se seikkaa, että hu- tai huonompi velka, TELAK-vaatimukset, hierarkiakysymykset, kaikki muut asiat, joista tiedämme, miten toimitaan kriisinratkaisussa. En nyt väitä, että on helppoa kriisinratkaisua suorittaa, koska silloin jokainen viranomainen kyllä varmasti ärsyntyisi minuun, mutta on, ainakin tämä on tänään helpompaa kuin vielä kaksi vuotta sitten. Olen aivan varma tästä asiasta koska näin asiat ovat muuttuneet. Sitten kolmas asia. Pa- kun palataan eri äh, laitoksiin, MREL-kysymyksiin, pääomavaatimuksiin, huono etuoikeudeltaan huonommasta velasta, jos on kyse. Meidän pitää löytää oikea tasapaino, jotta pankit pystyvät in, sijoittamaan, tukemaan taloutta. Se on rahoitusvakauden kannalta ratkaisevan tärkeää. Samanaikaisesti, kun meidän täytyy turvata se, että pankit ovat turvassa, pitää valmita turvalliset laitokset sinällään. Sekin on ratkaisevan tärkeää rahoitusvakauden kannalta. Pitää nähdä molemmat perspektiivit yhdessä. Ja joissakin jäsenvaltioissa tällä hetkellä voimme nähdä, että ongelma tai epävakauden uhka rahoitussektorilla ei ole lainsäädännössä sinällään, vaan siinä seikassa, että ei ole, ei ole mitään investointeja, jotka saavat talouden vakaammaksi. Ja tämän takia meidän pitää ymmärtää, että me emme auta pankkeja ja rahoitussektoria, jos vain lisäämme mrl vaatimuksia telac vaatimuksia velkaetuoikeusasetelmia ja niin edelleen ja korkeampia pääomavaatimuksia, koska lopulta sitten investointien määrä on varsin vähäistä tästä johtuen. Mielestäni meidän vastuullamme on tarkastella koko koneiston tasapainotilaa. Ja ehkä vielä neljäntenä asiana, jonka ruotsiksi sanomme, että Itseään ei voi tukasta nostaa ylös. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa, jos pankilla ei ole rahaa, niin kyllähän jonkun sitten pitää maksaa. Joko niiden, jotka ovat siihen sijoittaneet, tämä on tämä sijoittajavastuu, Beilin kysymys, tai sitten muut bailout veromaksajan rahoilla. Siksi minä omalta puoltani haluaisin tiukan mahdollisimman tiukan kurin niin, että kaikki on alentamiskelpoista, koska Muutoin ollaan taas ykkösruudussa. Odotan mielenkiinnolla tämän keskustelun jatkoa. Panen myös merkille korkeatasoiset kommentit. Ja olen hyvin kiitollinen tästä keskustelusta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten välittömästi toinen mietintö, toiset siis kaksi mietintöä. Peter Simon, onnittelut sinullekin. Vielen Dank. Ich frage mich noch, ich frage mich noch wofür die Kysynpä vain, miksi nämä onnittelut? siksi että tässä on nyt tiukasti ponnisteltu. No mutta 23.11. tämä esitys saatiin ainakin saksan kielen taitoisille. Muut joutuvat odottelemaan vähän pidempään, mutta mm, olen tyytyväinen, koska pidän esitystä <clears throat> tasapainoisena. Nythän ei ole niinkään kyse siitä, missä mennään poliittisesti tai miltä <clears throat> pankkien markkina-ala vaikuttaa, vaan todellakin jäsenmaiden eh, tilanteet ovat sellaisia, että vastauksia tarvitaan ja tietyt asiat on nostettava etualalle. Eri jäsenmaista puhuttaessa enemmän kuin toisista puhuttaessa kuitenkin, jotta nämä kansalliset erot huomioidaan. Näin olemme pyrkineet tekemään ja sitten saamaan aikaan tasapainoisen esityksen, esimerkiksi Italian toiveet, Ranskan intressit ja mahdollisesti sitten nämä Ruotsin kunnallispohjaiset luototukset. Ne on ihan erikseen tässä pyritty huomioimaan ja itselleni tämä oli myöskin oppimista, uuden oppimista. kymmenen vuotta finanssikriisin jälkeen, neljä vuotta yhtenäisen eh, pankkien säätelypaketin jälkeen eh, esitetty komission esitys, kun sitä tarkastellaan, voidaan todeta, että tässä on käytetty erilaisia otsikkoja seikoita. Ensinnäkin riskien purku finanssialalla ja sitten eh, reaalitalous ja tulevat haasteet ja sitten otsikko eh, suhteellisuus ja pankkien säätely. Jos lähdetään liikkeelle eh, riskeistä ja tämä velkaantumisaste kolme prosenttia esittää komissio. Pidän sitä ihan hyvänä, mutta tämä sitten Chisipsin yhteydessä kuitenkin mukautettaisiin neljään prosenttiin. Miksi näin? Yleensähän tällöin kaikki eh, suurpankit tulisivat katetuiksi ja tulevat eh, katetuiksi jo tänä päivänä. Ja sitten toiseksi voidaan todeta, että on maita, joiden osalta kannattaa katsoa asioita hieman tarkemmalla syynillä, kun puhutaan eh, samoista lähtökohdista. Ja niissä eh, velkaantumisasteet ovat jo nyt korkeammat. Jos esimerkiksi katsotaan Yhdysvaltojen tai Sveitsien, Sveitsin tilannetta, niin siellä mennään viidessä ja kuudessa prosentissa. No mutta silloin usein sitten argumenttina sanotaan, että ok, mutta näissä riskit, kiinteistöluotto yhteyksissä on jätetty kirjojen ulkopuolelle, no tavallaan kyllä, mutta tavallaan sitten taas ei, no poishan ne jätetään tai ulkopuolelle, mutta sitten kun lisäys tehdään, niin USAssa esimerkiksi päädytään seuraavaan velkaantumisasteeseen, eli neljään prosenttiin, siihen, mikä me omassa mietinnössämme ottaisimme mukaan, koska tätä arvoa pidämme sellaisena, että se voidaan eh, yhden prosentin laskeen pohjalta hoitaa. G-SIPsin osalta tässä huomioitaisiin kansainvälisesti käytössä olevat menettelyt. Ja sitten Baselin sopu eh, viime viikolta korkeammasta eh, tasosta mahdollistaisi tämän tyyppisen tasauksen. Ja todella näin laajempaa kansainvälistä tukea. Se saisi myöskin sitten, kun puhutaan muista suurista pankeista ja jossa sitten lähdetään liikkeelle tästä riskipuskurista ja nostettaisiin sitä. Mukautus, mitä minä ehdottaisin, olisi sellainen, että ei saataisi sepsin yläpuolelle mennä missään vaiheessa, eli ei ylittää yhtä prosenttia. Jos sitten velkamukautus olisi tällainen, niin silloin nämä normaalit heikkoudet, eli sykliset riskit tulisivat huomioiduksi sillä syklinen eh, pääoma puskuri on asia, jota hyödynnetään eh, elvytysvaiheessa ja sitten hätäostoja eh, kriisiyhteydessä tehdään ja näin reaalitalouden toimivuus taataan. Mutta sitten antisyklisen puskurin huono puoli on siinä, että ne pankit, joiden velkaantumisaste, eh, mitä tulee näihin riskivaatimuksen, eh, esittää tiukempia vaatimuksia silloinkin, kun antisyklinen puskuri on olemassa ja luottoa laajennetaan, niin on mahdollista, että lisäpääomaa ei tarvita. Ja mukautus, jota me mietinnössä esittämme, pitäisi huolen siitä, että kappipääomaa tulee kasvattaa juuri silloin, kun antisyklinen pääomapuskuri kohoaa. Komissio sitten omassa ehdotuksessaan myöskin ehdottaa NSAta. Ja pidän tätä oikein hyvänä, koska nykyisellään eh, aste mahdollistaa sen, että pankilla tulee olla riittävästi likviditeettiä hoitaa kaikki maksuvelvoitteensa. Mutta kun katsotaan sitten asioita pidemmällä horisontilla, NSA tulee kuvan mukaan ja rakenteelliset eh, likviditeettiasteet mahdollistavat sen, että pitkän aikavälin rahoitusmahdollisuudet toimivat ja että 12 eh, kuukauden ajan pankilla on käytettävissä riittävästi likviditeettiä ja varoja. Ja tässä esityksessä niin ehdotan rakenteellisia eh, likviditeettimenettelyjä, jossa tietyt mukautukset voidaan toteuttaa puuttumatta kokonaiskonseptiin. Esimerkiksi kun arvioidaan uudelleen rahoitusmahdollisuutta johdannaisten osalta, esitän tässä Eh, mahdollista lisämenettelyä eh, ja tätä laskettaisiin 20-15 ja sitten lisäys muiden johdannaissitoumusten osalta olisi edelleen 10 prosenttia. Ja retromyynnin yhteydessä sitten komissio esittää tiettyjä eh, tekijöitä, mutta nettoutusolosuhteet tulee sitten huomioida ja niiden pohjalta mahdollisesti mukauttaa Uutta on se, että mietinnössä esitetään yksinkertaistettua aata, silloin, kun puhutaan pienistä ja yksinkertaisista pankeista. Tässä suhteellisuus tulee kohta kuvan mukaan uudelleen. Ja tässä olen esittänyt yksinkertaistettua NSFAta, niin jossa on vähemmän tietokohtia, 10 prosenttia alkuperäisen verrattuna, samanaikaisesti kuitenkin tiukempi kalibrointi. Ja näin <clears throat> taattaisiin se, että perusvaatimukset kuitenkin toi, ovat samat. Näin monien pienten pankkien elämä eh, yksinkertaistuisi, eikä kuitenkaan valvonta mitenkään heikentyisi. Eri valvontayhteyksissä olen nostanut tämän asian esiin ja eh, hyvänä pidettiin tämän tyyppistä lähestymistapaa. Sitten komissio esittää, että kauppakirja tulisi esittää uudessa uskossa, kun ajatellaan menettelyjä, jotka ovat johtaneet epävakauteen. Ja nyt sitten komissio esittää tälle uutta riskiherkempää menettelyä, jonka tulee vastata tiettyihin haasteisiin puitteista otetaan käyttöön kahden vuoden kuluttua ja kolme vuotta olisi siirtymäkausi ja silloin sitten oman pääosan vaatimukset olisivat 65 prosentin luokkaa. Omassa esityksessäni mukautan tätä kuitenkin jonkin verran siten, että pyrimme huomioimaan heikkoudet komission esityksessä. Ensinnäkin jatkan tätä täytäntöönpanovaihetta kahdesta kolmeen vuoteen, jotta annetaan pankkiviranomaisille riittävästi aikaa käsitellä näitä eh, sääntelystandardeja ja sitten laitoksille jää enemmän aikaa myöskin sopeutua näihin uusiin vaatimuksiin. Ja kolmanneksi. Ettekö jaksa kuunnella? Minä olen paiskinut niin kovasti töitä. Tässä tätä juttua kyllä riittäisi. No voin minä päättää puheenvuoron, jos haluatte, mutta nyt kun kerrankin tarjoutui mahdollisuus keskustella tästä, no jos haluatte, niin heittelen pelkät otsikot kehin. Minulle passaa kumpi vain. No, tiivistän hieman, ok. Luulin kyllä, että minulla oli varttipuheaika, mutta olkoon. Eli komission ehdotus olisi vähän ongelmallinen silloin, kun kolmen vuoden jälkeen 65 prosentin vaatimuksesta hypättäisiin sataan. Ja niinpä itse esittäisin, että tämän viiden vuoden jakson aikana lähdetään liikkeelle 60 prosentista ja nostetaan sitten aina 10 prosenttia per eh, vuosi. Ja näin päädytään 100 prosenttiin. Eh, viidessä vuodessa 100 prosenttiin saadaan siis tällainen phasing in-menettely, joka ei ole sellainen, että tiedetään, että eh, puolemme käännytään kolmen vuoden päästä ja vaaditaan sitten uutta poikkeusmenettelyä sen esittämistä. Hyvitysmenettelyt, kiintiöt, ne olen sitten tässä uutena mutta olisi hyvä menetellä samoin kuin miten Yhdysvallat on tehnyt omassa lainsäädännössään, ottanut kiintiön sellaisen, jonka pankki, kukin pankki määrittelee itse, huomioiden hallituksen jäsenten palkan suhteutettuna tavallisen työntekijän vuotuisen palkkaan, ja nämä tiedot sitten julkistettaisiin. No, ei saisi sanoa, mitä kukakin ansaitsee, mutta avoimuuden perään hän tässä juuri ollaan kuulutettu kovasti. Ja kun puhutaan samasta yrityksestä, niin voitaisiin kyllä ajatella, että tällä tavalla sitten aiheutettaisiin hieman erilaisia eritasoisia paineita osakkeenomistajille ja saataisiin ehkä nämä hyvitysmenettelyt paremmin hoidettua. Sitten ilmaston liittyvät kriisit, uusi, riskit, uusi asia ja tämä sitten liittyy tietysti tähän äm, vakaus äh, boarding äh, esittämään esitykseen siitä, miten ilmastoriskit tulee huomioida, miten lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – ne tulee huomioida ja kuinka todellakin pankki hoitaa asiansa huomioiden myös nämä ilmaston mahdolliset aiheuttamat riskit. Jos esimerkiksi eh, luototuksesta puhutaan ja kyseessä on valtio, joka on vain muutaman sentin merenpinnan yläpuolella, niin tällöin ehkä ilmastoriskit tulevat myöskin eh, arvioinnin puitteisiin mukaan. Ja tästä voisi paljon muitakin esimerkkejä esittää. Ja uutena on mukana myöskin se, miten mukautetaan silloin, kun puhutaan investoinneista omien varojen mukainen vaatimus komission esityksessä on nyt tässä esitetty. Ja huomioidaan siis se, jos hanke annetaan uudelleenrahoitusta varten yksityiselle tasolle, eli liikkeelle lähdetään julkisesta tasosta, tahosta, joka sitten siirtää asian hoitamisen yksityisille. Tässä komission lähestymistapa ei ole ollut oikein hyvä. Pikemminkin tässä tarvittaisiin eh, tasavertoista kohtelua ja katsoisin, että mm, silloinkin, jos hanke hoidetaan eh, julkisen yrityksen toimesta tai varoin, niin eh, ei voida ajatella erilaista kohtelua. Eli jos esimerkiksi moottoritie rakennetaan, niin senhän voi rakentaa joko tiemaksuin tai ilman tiemaksuja, mutta kaikki tämä vaikuttaa kustannuksiin. Ja sitten sijoitukset vihreisiin kohteisiin, no tämä on tietysti uutuutena mukana, Eli silloin kun puhutaan, e, ja sitten kun puhutaan luottotuksesta pk-yrityksille, niin tässä myöskin ehdottaisimme, että otettaisiin nämä vihreät tekijät mukaan. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan energiamuutosta, ilmastonmuutosta ja sitä, että pyritään tukemaan investointeja ympäristö- ja ilmastoystävällisiin kohteisiin. Ja lopuksi vielä sitten sosiaalisten yritysten tukemisesta muutamalla sanalla. Esimerkiksi asuntoluotot on tässä mainittu. Jos esitetään vakuuksia, niin silloinhan pankin riski jää pienemmäksi. Ja tämä seikka olisi huomioitava paremmin kuin mitä komissio on ehdotuksessaan tehnyt. Sitten viimeisenä suhteellisuusasia, joka on tärkeä ja neuvostossa varsin kiistanalainen myöskin. Eli keskisuuret ja pienet pankit, eh, jotka kärsivät menettelyssä siksi, että jos 5, 6, 700 miljoonan eh, liikevaihdosta on kyse, niin silloin ei voida mitenkään mennä vastaamaan näihin kaikkiin vaatimuksiin, joita lainsäädäntö esittää. Ja komissio tässä yhteydessä on nyt eh, pyrkinyt nämä asiat huomioimaan, mutta ei vielä riittävän hyvin. Esimerkiksi miten määritellä pieni pankki 1,5 miljardia eh, tase, näin esittää komissio puolitoista miljardia, eh, no 10 miljardia ehkä sitten Maltasta puhuttaessa, tai kun suhteutetaan BKT, -hen, silloinhan kyseessä olisi jo iso pankki ja 3,3 miljardista, kun puhutaan Saksassa, niin puhutaan äärimmäisen pienestä pankista. Eli absoluuttiset luvut eivät ole tässä olennainen talukelpoinen määritelmä pohja, vaan tässä on suhteutettava pankin koko myöskin kansantalouden kokoon. Itse katsoisin, että pienestä pankista voidaan puhua, eh, jos siis eh, valvonta tämän sallii silloin, kun summa on puolitoista miljardia plus 0,5 prosenttia kansallisesta PKTstä eli 1,5 maalta ja sitten 100 miljoonaan asti. Toisaalta komissio on todennut, että nämä ilmoitusjaksot, niitä mm, lyhennettäisiin näin tai pidennettäisiin näin, saataisiin eh, pankkien elämää helpotettua. En välttämättä pidä tätä eh, järkevänä ehdotuksena. Tämä ehkä helpottaa eh, näin näennäisesti pankkien elämää, mutta katsoisin, että on katsottava, mitkä ovat turhia ilmoituksia ja silloin kun ne turhiksi katsotaan, ne voidaan karsia pois. MSN yhteydessähän näihin kiinnitinkin huomiota. Ja olen myöskin todennut, että byrokratiaa tietysti on vähennettävä näistä ilmoitusmenettelyistä puhuttaessa, jos halutaan huomioida suhteellisuusperiaatteen mukaiset vaatimukset. No, tähän päätän tämän alustuksen. Niin kiitos puheenjohtaja, että kuitenkin sain puheenvuoroni pitää loppuun asti. Kiitoksia. Vaikea asia tiivistää. Olen pahoillani, että aika loppui, mutta meidän pitää lopettaa nyt 9.30 mennessä ja pitää antaa varjoistelijan puhua. Sitten aloitetaan heti EPPn varjoistelija edustaja Karas. Vorsitzender, Herr Berichterstatter, äh, danke für die... Kiitos esittelijälle tämän mietinnön sisällön esittelystä ja itse kommentoisin muutama seikka. Eli suhteellisuuteen liittyen yksityiskohtia kyllä voidaan muuttaa mielestäni, mutta ei näitä perus periaatteita. 25. tammikuutahan on takaraja tarkistuksille varsinainen keskustelu täällä ja kollegoiden kanssa käydään sitten tietysti tarkistusehdotustenkin pohjalta. Mutta voi olla hyvä ehkä jo tässä vaiheessa hieman tarkastella näitä On hyvä, että pienet ja melko yksinkertaiset laitokset määritellään ja että katsotaan, miten pääoma- ja likviditeettivaatimukset huomioidaan. On myöskin hyvä, että peruslähestymistapa lähtee liikkeelle pääomasta ja pankkiviranomaisen raportti huomioidaan ja myöskin se, että lasketaan kustannuksia ja lisätään tehokkuutta. Saadaan aikaan integroitu järjestelmä, mitä tulee raportointivelvoitteeseen. Synergiaa tarvitaan, kun tarkastellaan 2015 ehm, tehtyä keskuspankin ehm, raportointipuitteistovaatimusta ja on tärkeää, että tärkeää kaikki viranomaiset saadaan tähän mukaan. Suhteellisuus, mitä tulee hyvityksiin, tässä on oltava tarkkoina, että jos lisätään pelivaraa jäsenmaiden suhteen, ettei se johda liialliseen pirstaloitumiseen. Eli ehkäpä tässä korkeampikin kynnys voisi olla järkevä. Ja sitten kommentoin vielä hieman kohtaa kaksi. On hyvä, että Pilarissa kaksi eh, puhutaan eh, pitkälti näistä instituution pohjautuvista menettelyistä ja kaiken kaikkiaan joustavuus tulee huomioida eh, suhteessa kansallisiin yhteyksiin ja toisaalta sitten koordinaatio, kun puhutaan eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Ja tässähän myöskin äh, pyritään eh, riskin vähentämiseen ja globaalien standardien soveltamiseen. Tässä sitten mm, silloin kun puhutaan systeemin kannalta relevanteista eh, laitoksista, niin tämä tuntuu järkevältä. Mutta sitten kalibrointi ja ensimmäinen tammikuuta 2020 tämä alkaisi Baselin mukaan tässä nämä globaalit vaatimukset tulee huomioida. Ja kun leverage ratio huomioidaan ja sen mukautus, niin se tuntuu perustellulta. Ja sitten likviditeettiasteen yhteydessä tässä mukautukset mielestäni menevät oikeaan suuntaan kauppakirjayhteyksissä sitten on esitettävä se selvä viesti, että Eurooppa voi pitää kiinni näistä sitoumuksistaan ja kansainvälisistä sitoumuksista ja myöskin täytäntöön panna niitä. Ja siksi tarvitaan suhteellista rajausta, kun puhutaan eh, vankikirjasta, eikä mitään gold plating-menettelyä Baselin suhteen, niin kuin esittelijä on ehdottanut. No, tässä on joitain kiistanalaisiakin kohtia, joiden osalta katsoisin, että esittelijä on nyt heittänyt lapsen pesuveden kanssa menemään. Ja kannattaisi ehkä tarkastella huolellisemmin sitä, mistä on ollut kyse näissä yhteyksissä. Ja sitten se, miten pyritään kannustamaan ilmastoriskin huomioimista ja vihreät tavoitteet ja toisaalta sitten sosiaaliset yritykset. No totta kai nämä ovat tärkeitä seikkoja, mutta en ole ihan varma, miten nämä nyt sitten oikein sopivat tähän asiayhteyteen ja miten ne tulisi arvottaa. Jos tässä halutaan tukea esittää, niin on hyvin varovaisia oltava sillä nämä riski arviointimenettelyt ovat vähän hankalia. En nyt näe tässä riittäviä perusteita sille, että tämän tyyppiset riskiarvioinnit olisivat riittävän hyvin mitattavissa olevia. eli kestävä rahoitus eh, eh, lainsäädännöllisen toimin eh, komissiosta tullaan saamaan ensi keväänä, ja tämä pätee myöskin sosiaaliseen yrittäjyyteen. Jos mitattavuus taataan, niin sitten ok, mutta näin pitkällä ei välttämättä vielä aina olla, niin onko silloin mahdollista ajatella, että automaattisesti voidaan puhua alhaisemmasta riskitasosta? Eli näiden kysymysten osalta katsoisin, että asioita on syytä tarkastella vielä uudelleen. Sitten nämä hyvityskysymykset. Tällainen avoin kiintiö ei välttämättä eh, oikein aja sääntelyn ideaa, eh, jos halutaan siis lisäkannustimia esittää. Jos bonuksista puhutaan, niin silloin on katsottava, että eh, taataan kuitenkin eh, fair play-toiminta pankkisektorilla. Mutta tässä ei välttämättä ole huomioitu kaikkia tärkeitä seikkoja, esimerkiksi kolmansien maiden pankkien velvoitetta eh, suhteessa emoyritykseen, eikä toisaalta myöskään digitaali saation aiheuttamia muutoksia, kun esimerkiksi software-ohjelmistoista puhutaan ja niiden eh, omaisuusarvosta. Digitalisaatio edistyy ja etenee koko ajan, eli tässä tarvitaan kyllä nopeaa menettelyä. Tältä osin voin tukea esittelijää, mutta toisaalta kannattaa miettiä, onko tässä kuitenkaan riittävää pohjaa näiden asioiden tarkastelua varten, jotta asiat todellakin, jos ne halutaan huolella selvittää. Ja kaksi seikkaa, joita tässä ei mainita, mutta jotka Basel-komiteassa kuitenkin on huomioitu, voidaan varmasti ottaa mukaan. Joka tapauksessa lämpimät kiitokset esittelijälle ja nyt kun tässä on aikaa vielä esittää tarkistuksia. Varmasti kannattaa tämä aika hyödyntää ja sitten toivottavasti saadaan aikaan mahdollisimman laajapohjainen kompromissi. Thank you. E Kiitoksia, Esarst herra Fox. Thank you, President. Kiitos. Maintain my reputation for being... Kiitos. Minä aion nyt noudattaa tätä minun mainetta, jonka mukaan puhun lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiitän Simonia tästä esityksestä ja meidän ryhmämme mielestä tämä on parannus komission ehdotukseen. Baselin äh, tavoittamien puitteissa meidän on kuitenkin toimintava, ja tätä sinulle pitää on tärkeää, että panan täytäntöön markkinasääntö riskit vuoteen 2022 mennessä, ja on tärkeää myös, että tämä käynnissä oleva tekninen työ saadaan pantua täytäntöön. Mitä tulee vähimmäisomavaraisuusasteeseen, niin näillä on paljon ansioita. Saasasera työskentely on onnistunutta sikäli, kun johdannais ulottuvuudet pannaan täytäntöön. Suhteellisuus on erityisen tärkeä. Tässä ollaan sitoutuneita suhteellisuuteen kautta tekstin. Me kiitämme tästä. Tämä toki auttaa Saksalle ominaista pankkirakennetta, mutta toki tämä tulisi ulottaa muuallekin. Me olemme sitä mieltä, että tämä tulisi myös heijastua näissä kynnyksissä, jotka nostetaan 94 artiklassa komission ehdotuksessa. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eh, tulisi olla toimivaltaisia asettamaan kynnyksiä, jonka mukaan yritysten on määrättävä palkkiosääntöjä kansallisen lainsäädännön mukaisesti tässä on kiinnitettävä huomiota jäsenvaltioiden pankkisektorin eriäviin luonteisiin. Toinen asia on tämä mm, välillinen äiti tytäryhtiösuhde Tässä esittelijä ei ole tehnyt muutoksia komission ehdotukseen, joka on valitettava. Kuinka voidaan arvioida, onko toimet suhteellisia, kun ei ole tehty kunnollista analyysiä? Mitä tapahtuu kansainvälisille riittävän suurille toimijoille mikäli näillä ei ole 30 miljardia euroa Euroopan unionin alueella? Haluammeko me kääntää heidät EUn porteilta? Meidän on kiinnitettävä huomiota myös maailmanlaajuiseen maailmanlaajuisiin toimijoihin. Tässä ei käsitellä ainoastaan Yhdysvaltain pankkeja. Tässä Simon on ollut huolissaan EPVn toimintaan ja koskien CRR-toimintaa minä en niinkään tähän kiinnittäisi huomiota. Diskontauksen suhteen olen sitä mieltä, että tätä tulee vielä, tähän tulee vielä perehtyä ja tämä vihreän tämä vihreä ulottuvuus tässä on äärimmäisen suuri taakka. Tämä on erittäin hyvä ehdotus ja odotamme innolla sitä, että voimme parantaa sitä edelleen. Um, Kiitoksia. Sitten Karolina. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä ja nyt toivottavasti voidaan ripästi hyväksyä parlamentin kanta. Haluaisin kiittää mietintöluonnoksesta kun se oli vähän myöhässä, sain hiukan enemmän aikaa totuttautua. Luonnollisesti meidän täytyy käydä läpi tulevina viikkoina teksti yksityiskohtaisesti, joten voittekin tietää, miten joulumani vietän, mutta nyt ensimmäiset vaikutelmat kuitenkin. Lähdetään liikkeelle yleisemmästä, koska pankkipaketti on mielestäni kaikkein tärkeintä yhteislainsäädännössä tällä hetkellä. Sitten toinen tällä toisella valikon loppupuolella. Kriisin, kriisin käsittely on tärkeää, kun viedään loppuun pankkiunionia ja myös pääomavaatimussäädökset ja direktiivi ovat olennaisia askeleita eteenpäin minun mielestäni. Suuntaviivat, niin kuin Baselin suuntaviivat, ovat pohja valtavalle osalle lainsäädäntö- ja rahoitusmarkkinoille. Olen täysin samaa mieltä kanssa siitä, että kansainvälinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan kestävä, vankka rahoitussektori. Baselin pankkivaliokunnan muiden tahojen osa on merkittävä ja uskon, että tämä ei tule muuttumaan jatkossakaan kuitenkin. Niin kuin viime viikolla tuli selväksi, eivät kaikki Baselin ehdotukset ovat tasapainoisia, niin kuin olisi voitu toivoa. Vaikkakin kansainvälinen yhteistyö on ratkaisevassa roolissa, yhtenäiset mahdollisuudet Euroopan ja kolmansien maiden oikeusjärjestelmien välillä pitäisi olla osa tätä yhteistyötä ja tulevina vuosina komission tulee keskittymään tämän tyyppiseen yhteistyöhön. Ei varmasti hämmästytä teitä, että sen suhteen, mitä sanoin aikaisemmin, niin en puoltanut korkeampien pääomavaatimuksia suuremmille pankeille, niin kuin te ehdotitte. Mutta suoraan sanottuna, kun kuulin selityksenne äsken, äskettäin, te yrititte vakuuttaa minua pyydän anteeksi, älkää menkö, tar- eh, luulko tätä vielä liian nopeasti, ei vielä siellä olla, mutta ehkä on tilaisuus keskustella asiasta vielä jatkossa. Jos on vahva sektor, rahoitussektori, se on ratkaisevan tärkeä, mutta myös yhtäläiset mahdollisuudet toimia ovat yhtä tärkeitä ollaan varovaisia ja tasapainotetaan nämä kaksi asiaa keskenään. Ja minusta on parempi, että on kansainvälinen taso eikä täällä parlamentissa, mutta tässä voimme keskustella jatkossa vielä. Panen myös merkillä herra Simonin tarkistuksen keskittyy suhteellisuuteen. Me olemme samaa mieltä tästä periaatteesta, mutta meidän täytyy tehdä var- varmaksi, että löytyy oikea tasapaino. Meidän pitää välttää sitä, että luodaan uusia heikkouksia rahoitussektorille. Minulle hollantilaisena henkilönä se, kiinalainen kohtelu on äärimmäisen tärkeä ja haluan, olen todella tyytyväinen 61 tarkistuksesta, jota esitellään itse ehdottanut. Minun mielestäni se on oikean suuntainen askel. Tietysti parannuksia voidaan tehdä, jotta riskin painotus on tällaista yksityiskohtaisempaa. Niin kuin aikaisemmassakin riisinvähennyspaketissa palkkio toimet voivat olla kaikkein herkin kysymys, ainakin mitä tulee suuren yleisöön. Minä toivoin lähestymistapaa, joka pyrkii takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet Euroopassa, ei sitä, että pahennetaan näitä, pahennetaan näitä sääntöjä. En tunne näitä uusia elementtejä, kuten sosiaalisia tekijöitä ja vihreitä tekijöitä. Ne vaativat kyllä lisäkeskustelua varmasti. Minä ja työryhmäni tekevät työtä näiden asioiden parissa mutta myös pyrimme, otamme huomioon kehityspankit ja tiedon vapaan liikunnan kulkemisen. Odotan yhteistyötä näistä asioista teidän kanssanne ja toivottavasti voimme myötä vaikuttaa kilpailukykyisen vankan rahoitussektorin aikaansaamiseen. Kiitos. Kiitos. Tämä osoittaa, kuinka tärkeitä keskusteluja täällä valiokunnassa käydään. Matt Carthy. Aaron, thanks. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos myös esittelijälle tästä luonnoksesta. Me kiitämme suuresta osasta niitä ehdotuksia, joita täällä on esitelty. Ja me olemme myös yhtä mieltä siitä, että pienemmät, vähemmän riskialtiit pankit, niin niitä tulisi kohdella eri tavalla kuin näitä suurempia riskialtiimpia systeemisiä laitoksia. Me olemme puoltaneet pitkällisesti näitä paikallisesti juurtuneita pienempiä pankkeja, jotka pystyvät sitten joiden ongelmat pystytään helpommin järjestämään ilman, että veronmaksajien kukkuroilla on käytävä. On valitettava, että komissio vetää pois tämän pankkirakennon ehdotuksen. Tämä on sitäkin tärkeämpi mietintö lainsäädäntökappale, koska tämä mainitsemani ehdotus on vedetty pois. Niin on tärkeää, että riskejä pystytään alentamaan. Suurten pankkien on oltava pienempiä ja turvallisempia. Meidän pitäisi kiinnittää erityisesti niihin poikkeuksiin, jotka poikkeavat Baselin standardeista. Niiden on, niitä on hyväksyttävä ainoastaan, mikäli ne kantavat kortensa keikkoon reaalitalouden hyväksi Euroopan unionissa, ja tätä näkyy vain uh, harvoin tässä komission ehdotuksessa. Tämän on kiinnitettävä ennen kaikkea näihin GCII-laitoksiin ja muihin suurin laitoksiin. Tämä too big to fail, liian suuri kaatuakseen järjestely on saatava pois. Tätä sinulle pitäen toivomme, että voimme saada varjoesittelijöiltä tukea, että saamme pystymme muuttamaan komission ehdotusta muuttamalla osa alueelle Vähimmäisomavaraisuusasteen suhteen olemme sitä mieltä, että GCBn suhteen on liian matala. OECD suosittaa ennustus on, että vähimmäisomavaraisuusaste olisi 5 prosenttia vähintäänkin. EKP on esittänyt, että 5, 5 prosentin omavaraisuus, on kaksi kertaa parempi kuin tämä 3 prosentin vähimmäisomavaraisuusaste. Vielä vähimmäisomavaraisuusasteen suhteen, niin tässä komissio haluaa jättää muutamia poikkeuksia pois tästä, näistä laskuista. Olen sitä mieltä, että tässä pitäisi pysyä tässä ehdotetussa laskelmassa. Tämä 4 prosentin ehdotus ei ole riittävän korkea mielestäni. Olemme kuitenkin valmiita katsomaan mahdollisuutta ottaa pois näitä tietynlaisia luotto, luottoja. Telak on pantava täytäntöön FSBstä poikkeamatta me olemme myös sitä mieltä, että nykyinen TLAC-taso ei ole riittävä, että voidaan välttää tuleva pankkikriisi. Me olemme sitä mieltä muiden kansantaloustieteilijöiden kanssa, että TLACin nostaminen olisi tärkeää. Ainoastaan jotkut pankit kuuluvat TLACin piiriin ja sitten joidenkin pankin tulee MRL-regimin mukaisesti panna telakia täytäntöön. Vastaavat standardit tullaan ottamaan tärkeiden kotimaan pankkien suhteen käytäntöön. Me tulemme ehdottamaan, että 92a-artiklaa muutetaan siten, että siinä pidetään huomiota myös OSIIhin ja mitä näihin kriteereihin, niin 72b-artiklan suhteen olemme skeptisiä. Nämä teillä kriteerit tulisi kaikki olla subordinoituja. Me olemme sitä mieltä, että näitä ei voitaisi käyttää, koska tässä on olemassa olennainen riski. Me olemme yhtä mieltä esittelijöiden huolien kanssa siitä, mitä tulee tähän scanning-asian ehdotettu prosentti ei välttämättä ole riittävä. Olemme sitä mieltä, että 40 prosenttia sopii tietyille pankeille. Olemme sitä mieltä, että tätä olisi lisättävä kolmen vuoden siirtymäkauden aikana. Meillä on myös hyvin paljon varaumia 65 27 artikloihin mitä tulee CRD kahteen toiseen pilariin ja näihin ohjeistuksiin. me emme ole sitä mieltä, etteikö tämä vähentäisi valvontaa toimivaltaa. Tässä ollaan ottamassa valvojan liikkumavara pois liittyen TLAK-vaatimuksiin. 103 artikla CRD4 olisi syytä poistaa odottaen makrotaloudellisia puitteita ja niiden analyysiä. Meillä on tiettyjä varamia 41a, ja mikä nämä perusteita näille poikkeuksille, joita toisessa kappaleessa on mainittuna. Odotamme innolla yhteistyötä. Kiitos. Sven Giegold. Kiitos, Sven Giegold. Den ersten Teil ist auf Deutsch und dann auf Englisch. No saksaksi ensin. Kiitokset, kiitokset esittelijälle tästä luonnoksesta. Pääpiirteissä voimme tukea sitä. Kiitos myös siitä, että olette pyrkineet huomioimaan sen, mitä esitin. Meitä joskus saksalaisina syyttään siitä, että pureutuisimme vähän liikaa näihin aikarajakysymyksiin, että tätä tässä vähän sitten Tämä varmasti on hyvä asia ja tämä johtanee rauhaisaan Euroopan. Tämän lisäksi sitten... Mielestäni tämä perusbalanssi jota tässä täytyy pohtia, on kymmenen vuotta kriisin jälkeen. Mitä teimme oikein, mikä meni väärin pankkien kohdalla. Panen merkille suurella mielenkiinnolla myös tämän virallisen keskustelun yhteydessä, että eri ryhmät ja eri mepit pitävät tietystä osista kapitalismia. Tämä on kiinnostavaa nähdä. Myös vasemmistolle kapitalismia voidaan vielä parantaa, EPP sitten sekin taistelee tiettyjen kapitalismin piirteiden puolesta sitten sosialistinen perhe. Sillä on varsin erikoinen lähestymistapa asenne kapitalismiin. Se riippuu jäsenvaltiosta josta meppi tulee ja hassua, sit tämä hassu puoli meistä tulee esille myöhemmin. Tässä voimme nähdä, että on suuria kansallisia eroja mutta sitten mietintö, josta, josta me täysin olemme samaa siitä, että me tarvitsemme ylöspäin suuntautuvaa ja alaspäin suuntautuvaa suhteellisuutta, ja tämä on myös esittelijällä tässä taustalla ajatuksena. Mitä tulee sitten tällaisen alenevaan toissijaisuuteen, minun täytyy sanoa, että me olemme liikaakin rasittaneet tiettyjä toimijoita raportointivelvoitteille, kuten brittikollega minäkin sanoisin, että tämä ei ole saksalainen kysymys tai brittikysymys, vaan kaikki valittavat tätä asiaa. Me olemme luoneet sääntöjä jotka ovat liiallisia, eikä voida osoittaa, että ne myötävaikuttavat rahoitusvakauteen, joten esittelijä toteaakin, että me emme lievennä rahoitusvakauskysymyksiä pääomavaatimuksilla tai mm, maksuvalmiuskysymyksillä, vaan pikemminkin keskitymme tähän taakkaan ja me tuemme tätä täysin. Minä äh, vaan ajattelen niitä, joissakin asioissa voisimme mennä vieläkin pidemmälle. Monet toimijat ovat todenneet meille, että pääongelmana ei niinkään ole tämä ehdoton taakka, vaan tämä kuinka nopeasti muutoksia jatkuvasti tulee. Miksei ainakin, jos ei ole mitään tiettyä kiireellistä kysymystä, miksei todettaisi, että tähän tarvitaan ainakin vuosi tai kaksi ennen kuin otetaan uutta raportointitaakkaa peliin. Ja näin yritykset voivat sopeutua näihin eri muutoksiin paremmin. Me uskomme myös, että pitäisi olla jonkinlainen yhden pisteen raportointipiste. Otmar Karas teki samantyyppisen kommentin pankkivalvojat eri tasoilla, samoin kuin tilastoviranomaisten pitäisi eh, jakaa tätä raportointivelvoitetta, mitä tulee pienempiin toimijoihin, niin että tämä taakka vähenee, on vähän kevyempi. Sitten tämän lisäksi me emme ole vakuuttuneita siitä, että pienet pankit, jotka varsin todennäköisesti niitä ei, niin kuin kriisiratkaista, vaan ne likvidoidaan, että niille pitäisi laatia yksityiskohtaiset kriisiratkaisusuunnitelmat. Me uskomme myös, että voisi riittää, ettei olisikaan tällaisia monimutkaisia MREL-vaatimuksia tappion kantamisesta, että pienemmät laitokset voisivat vapautua tästä, jos kyseisellä laitoksella on tätä lisäpääomaa valmiina. Mutta viimeksi emme ymmärtäneet tätä kohtaa, miksi pienet yksinkertaiset pankit tarvitsisivat rohkaisua ryhtyä käyttämään hyödykejohdannaisia muun muassa niin kuin 75 ja 76 tarkoituksessa todetaan, me tarvitsemme lisäselityksiä tälle asialle. Tämän lisäksi, mitä tulee tähän ylöspäin suuntautuvaan suhteellisuusperiaatteeseen. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että pitää lisätä vähimmäisomavaraisuutta globaalisti merkittävillä laitoksilla voisimme olla tässä rohkeampiakin. Mielestämme olemme myös samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla sitovia, asteittaisempia face-in-vaiheita, mitä tulee pankkien äh, kaupankäyntivarastoon ja voimme keskustella näistä yksityiskohdista, mutta suunnan voimme kyllä tässä täysin hyväksyä. Tämän lisäksi emme ole varmoja siitä, että tässä mielessä on tärkeää, että liikepankit käyvät kauppaa ja siksi emme nyt tunne kovinkaan paljon huolta näistä vakavaraisuuskitkoista tällä alalla. Tämän lisäksi me uskomme, että meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, kun poikkeamme Baselin standardista koskien TELAK vähimmäisomavaraisuutta ja pysyvän varainhankinnan vaatimusta. Meidän pitäisi heikentää kansainvälisesti sovittuja standardeja. Tässä voisimme olla vahvempia, kun tässä on toistaiseksi ehdotettu. Uskomme myös, että pankkien vastuut varjopankille pitäisi pystyä rajaamaan ja meidän pitäisi ainakin pohtia jonkinlaista asteittaista toimintatapa laajoissa asiakasriskeissä ja valtiovelkariskeissä, jotta voidaan toimia vaarallista yhteyttä vastaan, joka voi olla pankkion ja valtioiden välillä. Haluaisin vielä lyhyesti kommentoida erilaisia tukitekijöitä, tukevia äh, elementtejä. Me olemme vahvasti sitä mieltä, pankkien pitäisi arvioida ilmastoriskiä ja yleisesti ottaen muita riskejä. On tärkeää, että näitä tehdään järjestelmällisesti kaikissa pankeissa niin, että markkinat ja tässä olisi hiukan eri linjalla kuin Otmar Karas äsken, niin että markkinat pystyvät ottamaan huomioon nämäkin riskit ja laskemaan niiden merkityksen. Siksi tarvitaan suurta avoimuutta. Sitten toisaalta olemme skeptisiä kaikkien näiden uusien tukevien tekijöiden suhteen. Ei ole ongelma se, etteikö olisi tarpeeksi pääomaa. Pääomaa on kyllä ihan tarpeeksi, mutta riskit eivät ole kunnolla mitattuja. Ja tiedän varsin harvoja hankkeita koskien uusiutuvaa energiaa, joita ei rahoiteta jos riskituotto on oikein, ei silloin ole mitään puutetta omista varoista. Siksi meidän pitäisi olla varovaisia, kun käytämme riskin mittauksia ilman, että on kunnollisia todisteaineistoja siitä, että joku todellakin on vähemmän riskialtista. Me myös uskomme, että jos käyttäisimme enemmän tällaisia ajatuksia, esimerkiksi onko sitä sosiaalista taloudesta tai kiinelainoista, niin kuin tässä ehdotitte, vaarana on se, että riskin mittaaminen on, ja pääomavaatimukset lasitetaan näillä hyvillä aikomuksilla, niin saatamme menettää sitten niitä tekijöitä, jotka ovat jo mukana sääntelyssä hyvistä syistä. Ja tämän takia, jos me haluamme enemmän vihreää rahoitusta, niin pitää olla varovaisia, ettemme sotke tätä vakavaraisuusvaatimusten kanssa ja käytämme muita välineitä, joita käytössämme on. Ja mielestäni tämä ei ole liian aikaista mitenkään ja siksi tuemmekin tällaista toimintaa. Ja vielä viimeinen seikka. EKP on montakin kertaa vedonnut meihin. Ihan vielä lopuksi halunnut, että me pääsemme eroon kansasta vaihtoehdosta ja harkintavallasta. On harmi, että tämä on esillä todella vähän tässä komission ajatuksessa tai, tai mietinnössä. Me haluaisimme, että tarttuisimme tähän EKPn ohjeeseen vakavissamme ja tekis, tulemme tekemään tästä tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. niin tämä Kiinan lainojen tukeminen on kyllä mukana Baselinkin ehdotuksessa. Baselin komitean ehdotuksessa. Marko Valli. Kiitos. Onnittelen esittelijää hyvästä työstä. Emme tietysti ihan kaikesta ole samaa mieltä, mutta joululomalla toivottavasti. Tässä nyt kannat lähentyvät. Ja nyt ihan lyhyesti käyn läpi näitä kysymyksiä. Eli yhtenäinen menettely, jolla hallinnoitaisiin pankkimenettelyä, mutta nämä säännöt ovat luoneet asymmetriaa eurooppalaisessa pankkimaailmassa. Ja jos nyt otetaan käyttöön vielä uusia sääntöjä, ajattelematta näitä vaikutuksia, niin tämä saattaa johtaa vielä suurempaan epätasapainoon, varsinkin niissä maissa, joiden kasvu on hyvin herkällä alulla kriisin jälkeen. Yhtenä esimerkkinä näistä Italia esittelee kyllä kovasti on ponnistellut ja pyrkinyt nämä ongelmat huomioimaan ja myöskin ne epätasapainon johtaneet säännökset aikaisemmissa säädöksissä. Kuitenkin on tärkeää katsoa, minkälainen asia on rahoitusriski ja minkälaiset ovat ne seikat, jotka voitaisiin huomioida, kun eh, pääomituskysymyksistä puhutaan jotta todellakin seuraavan kriisin kohdatessa varsinkin likviditeettiin liittyvät kysymykset olisivat kunnossa. Meille nämä kolmen prosentin esitys, komission esitys käy, tai eh, esittelijä esittää neljää, me toivoisimme viittä, mutta eiköhän tästä kompromissi saada aikaan. Ja sitten vakavaraisuusvaatimukset. Tässä on kuitenkin katsottava, että ei tukahduteta luotonantomenettelyjä. Pääomamarkkinat nykyisellään tarjoavat paljonkin mahdollisuuksia, mutta luovat toisaalta myös tilanteita, jotka ovat hankalia. Esimerkiksi 20 000 miljardia dollaria eh, on esitetty ja nyt on katsottava, miten näitä määriä hallinnoidaan ja on pidettävä huoli siitä, ettei toisaalta laajenneta liikaa eh, eikä katsota, että luototus olisi ainoa eh, terveen hapen antoyritys taloudelle ja markkinoille. Sitten tässä on huomioitava myöskin erillisten pankkien omat mallit. Se, miten esitetään investointien luototuksen tukemista, pidämme tätä esitystä hyvänä. Ja kannattaa muistaa myöskin esitys, joka esitettiin viime viikolla Baselin asetuksen tiimoilta. 507 on tässä kyllä melko lailla varovainen arvio ja muutoin saattaa syntyä pankkien suverenisuuteen liittyen hyvinkin laajoja epätasapainotiloja, jotka sitten saattaisivat iskeä juuri säästäjiin ja tallettajiin ainakin joidenkin maiden pankeissa. On katsottava, ettei kuitenkaan tueta likviditeettiä liikaa muiden tekijöiden hinnalla. On mahdollista, että 5715 osalta halutaan tehdä ostoja. Tässä varmasti puhutaan näistä suurista viidestä toimijasta, jotka suuriakin voittoja voida tehdä mutta tärkeää on, että pankki ei tappioissa tiettyä rajaa ylitä. On hyvä myöskin eh, huomioida tässä eh, palkkataso, eläkkeet, on suhtautettu suht suhteutettava ne myöskin tähän äh, omavaraisuusvaatimukseen. Ja tältä pohjalta meidän on näitä asioita tarkasteltava ja pyrittävä nimenomaan suojelemaan äh, pienten etuja. Infrastruktuureista puhuttaessa on tärkeää, että huomioidaan äh, todelliset tavoitteet. Suinkaan emme saa pankkijärjestelmällä lähteä tukemaan eh, hiiltä tuottavia energiainvestointeja. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee näihin hyvitys- ja korvausmenettelyihin, on erittäin tärkeää, että katsotaan, miten hoidetaan tai mahdollisesti puututaan johtajien bonusmenettelyihin. Jonkinlainen yläkatto näille tarvittaisiin. Toivottavasti asiasta käydään lomataon jälkeen varsin hedelmällistä ja hyödyllistä keskustelua ja saadaan aikaan tasapainoinen esitys. Of, of interpretation, so we need to... minuuttia tulkkausta jäljellä. Catch the eye of two requests per Banch Perez. One minute and a half. Bermas Peres. Been here for three hours, so I think I can be... Niin, kolme vuotta tuntia. Nyt olen ollut täällä. Ehkä saan puhua puolitoista minuuttia minäkin. Puhun ranskaksi, koska tulkit ovat vielä paikalla. Kiitän esittelijä Niin hän sanoi heti alussa tässä, mi, mi, miten tässä on kyseessä jäsenvaltioiden väliset erot. Tämä on yksi lähtökohdista lainsäädännössä, jäsenvaltioiden väliset järjestelmät ja erot. Sitten toinen lähtökohta, edistys, jota on saatu aikaan Euroopassa, erityisesti pankkiunionissa. Tämä on muuttanut maisemaa tilannetta, jossa kansalaiset tilanteet toimivat, joka pitää ottaa huomioon tietenkin Euroopan neuvottelijaosapuoli, miten se suhtautuu kansainvälisiin yhteyksiin. Aikanaan olin todella hämmästynyt tiedosta, joka julkaistiin, jonka mukaan vakuutusten alalla G20 oli tullut sopimus siitä, että muutetaan tilannetta, että ei enää analysoidakaan riskejä laitoksen koon mukaan, vaan toiminnan mm, arvoperien luonteen muodossa ilmeisesti tämä voi vaikuttaa eri tavalla sitten pankkisektorilla. niin tämä on ehdottoman merkittävä elementti siinä, mitä olemme tässä laatimassa. Olemme lainsäätäjiä, ja tiedämme, että tiettyjä asioita tapahtuu, me haluamme ennakoida asioita, mutta samanaikaisesti, kun ennakoidaan, on riski siitä, että altistamme laitoksemme lisäriskeille, mitä tulee kilpailijoihin. Ja tämä, tämä tasapainon löytäminen sitten on meillä vastuu, tai on teidän vastuullanne hyvät esittelijät, koska tämä tehtävä on niin vaikea. Haluaisin vielä palata parin kolmeen seikkaan puhuin, tässä puhuttiin suhteellisuudesta, suhteellisuusperiaatteesta. Ei voida samalla sanoa, niin kuin Sven Kiikolt, että ei haluta enää ollenkaan kansainvälisiä vaihtoehtoja ja sitten tukeutua täysin toisiaisuuteen, joka johtaa täysin erilaisiin järjestelmiin jäsenvaltiosta riippuen ja riippuen pankkijärjestelmän rakenteesta eri maissa jäsenvaltiossa. Sitten infrastruktuuri avoimet infrastruktuurit ja palkkaus. Tässäkin pitää löytyä yhteinen kieli koska uskon, että tämä ei kuulu komission alkuperäisen ehdotuksen, tämä kuuluu teidän ehdotuksiinne, hyvät esittelijät, ne ovat varsin hyödyllisiä ja meidän pitää voida näiden päälle jotakin rakentamaan. Sitten kolmas asia, ei ole aikaa mennä läpi koko ehdotusta haluaisin keskittyä markkinariskiin. Tehän tiedätte, että tässä olen sitä mieltä, että se seikka, että on, ollaan tekemässä juuri lainsäädäntöä asiasta, niin minun mielestäni että olisi vähän haitallista vahingoittavaa eurooppalaisille tältä ennakoimaan sitä, että täytäntöön pannaan standardeja, jotka eivät ole vielä täysin valmiita ja joiden kohdalla meidän varmasti pitää odottaa vielä komission ehdotuksia, mutta kiitän tästä pohjasta työlle ja uskon, että työtä on kyllä vielä aika paljon jäljellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää esittelijää tästä suunnattomasta työstä, jonka hän on jo tehnyt. Minulla on neljä hyvin nopeaa kommenttia. Mitä tulee näihin poikkeuksiin liittyen pääoman likviditeettiin, rajat ylittäviin pankkiketjuihin, niin tässä voidaan mennä mielestäni pidemmälle kuin mitä esittelijä ehdottaa. Siten, ettei tässä aiheuta ongelmia rajat ylittävälle pankkitoiminnalle Euroopan pankkiunionissa. Mitä tulee suhteellisuuteen? Tässä tulisi mielestäni ennen kaikkea mm, raportointi ulottuvuuksiin kiinnittää huomiota. Meidän tulee olla äärimmäisen varovaisia sen suhteen, että suhteellisuus ei luo hajanaisuutta. Mitä tulee ähm, pankki Baselin standardien täytäntöönpanoon äh, ja mielestäni tässä pitää kiinnittää huomiota sitä, että me emme luo epä epäsuotuisia olosuhteita. Ja tässä puhun ennen kaikkea T-lakista, SRM-rästä ja äh, vähimmäisomavaraisuus vaatimuksista. Mielestäni on tärkeää, että nyt ei mennä päästikään tähän ongelmaan. BCVS on muun muassa sanonut, että se tulee vielä työstämään tätä asiaa. Edelleen siinä sanottavani. Kiitoksia. Ikävä kyllä meillä ei ole aikaa kuunnella komissiota, koska nyt teinä ole tulkkaus aika loppu, herra Simon. Pyydän anteeksi, mutta tämä on fakta. Pidetään toinen kokous jatkossa. Se... Ihan lyhyesti. Ähm, Hyvät kollegat, ensin herra Giegoldille se seikka, että käytin niin paljon aikaa johtaa tämän kaltaisen keskustelun, jota me tänään olemme käyneet. Monia asioita on tullut esiin ja asiat, joita eniten arvosteltu, ovat niitä asioita, jotka ovat uusia ja parlamentti voi olla myös hyväksymättä niitä. Ja me haluamme varmasti löytää ratkaisun ja tunsin, että tällaista rakentavaa henkeä oli olemassa. Olen tyytyväinen nähdessäni, että monissa kohdissa monissa asioissa me olemme jo samaa mieltä, ja silloin kun tarkastuksia alkaa tulla, tulen käsit tekemään niin avustajien kanssa. Sitten teemme yhdessä työtä ja yritän työstää näitä tarkistuksia niin, että saamme kompromisseja. Ja tämän päivän keskustelun pohjalta uskon, että onnistumme tässä. Sitten ihan lyhyesti muutamasta sisältökysymyksestä. Herra Karas puhui asioista, jotka mielestäni totta. Meidän pitää päättää, päättää suunnasta, jonka haluamme. On erilaisia ilmastoriskejä, joita käsittelemme mietinnössä. Puhutaan vihreästä rahoituksesta. Ilmastoriski pitää ottaa huomioon ja meidän pitää yhtä lailla kohdella myös sosiaalista yrittäjyyttä ja vihreää, vihreitä sijoituksia ja niin edelleen, mutta me emme ole keskittyneet, ja se on ihan totta, siihen, Onko tämä todellakin alemman riskin toimintaa? Liittyykö tämä alemman riski? Mehän olemme keskustelleet tästä jo PK-yritysten ja julkisten infrastruktuurien kohdalla. Me pyrimme luomaan tästä suotuisempaa kohtelua nyt on aika hyväksyä samanlainen lähestymistapa vihreän rahoituksen suhteen, koska minä olen todellakin sitä mieltä, että suotuisammat luottoehdot olisivat hyviä kuluttajan kannalta, jos ajatellaan hyödykeala. Siellä on, löytyy kyllä valtavasti potentiaalia. Jos me päätämme tästä peruspolitiikan suunnasta, toiminnan suunnasta, meidän pitää pyrkiä antamaan tästä suotuisaa taloudellista kohtelua. On monia tämän tyyppisiä kysymyksiä. Esimerkiksi Italiassa on sellainen tapaus, tai tilanne, että on palkkaa vakuudellisia lainoja. Silloin riski todellakin on alhaisempi. Tulo. Pankki voi periä tulon maksukyvyttömyyden tilanteessa automaattisesti ja silloin maksukyvyttömyysriski on nolla ja asiakas saa varsin edullisen koron tämän tyyppisellä lainalla, joten tällaisia erityisiä luottoantomuotoja voi olla. Tämäkin löytyy täältä mietinnöstä. Kiitän kovasti tästä keskustelusta. Haluaisin kommentoida paljon enemmänkin eri kommentteja, mutta tänään siihen ei ole aikaa. Ja ehkä voimme jatkaa vielä Ekonin kokoukseen ulkopuolella sitten, kun saan nämä tarkistukset. Voimme toimia myös henkilöstön tasolla, mutta myös meppien kanssa eri ryhmissä. Toivottavasti pystymme viemään tämän asian loppuun. Kiitos. Ja haluaisin kiittää vielä kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Kiitän myös tulkkeja heidän joustavuudestaan hyvin nopeasti. Meillä on 50, 25... Se on aikaraja 25. tammikuuta CCR 2, 26. CRD 5 varten ja 24. tammikuuta se RD-fiittä varten. Ja sitten käsitellään tarkistuksia 21. ja 2. helmikuuta. Kiitoksia kovasti. Seuraava kokous torstaina 11. tammikuuta kello 9 aamulla. Hauskaa joulua ja hyvää uutta vuotta vielä kaikille.